Kiitos kaikille, että olette täällä tänään läsnä. Pyydän teitä istumaan alas, jotta voimme käynnistää kokoustyöskentelymme. Minä tässä tuuraan alku aamupäivän puheenjohtajaa. Iltapäivällä hän ainakin sitten ottaa nuijan käteensä. Mutta minä ehdotan nyt tässä vaiheessa, että aloitamme tämän, tämän työistunnon hyvin tiiviin, ainakin minun mielestäni. Ensinnäkin sillä tavalla ehdotan, että ehdotan ensiksikin esityslistan hyväksymistä. Siihen tulisi pienen pieni muutos mietintöjen järjestystä ajatellen. Reber Jaar ja on pyytänyt muutosta ja edustaja Rebeka hyväksyy sen. Eli ehdotan, että neljä ja viisi vaihtavat paikkaa, koska edustaja Jaarin pitäisi päästä lähtemään aikaisemmin ja ehdotan, että aloitamme välittömästi kohdalla 5, vastuuvapaus 2013, EUn yleinen talousarvio. Ja sen jälkeen me, me jatkamme esityslistaa normaalissa järjestyksessä, niin kuin te olette sen saaneet ehdotettuna. Jos tähän ei ole mitään huomautuksia esityslistan muutokseen, kohtien vaihtamiseen 4 ja 5, ehdotan, että hyväksymme sen. Ja ja näin ollen käsittelemme ensin kohdan kaksi välittömästi pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokousta 22. 23. syyskuuta ja toinen lokakuuta. Ne on teille välitetty. Jos teillä ei ole mitään kommentoitavaa huomauttamista näistä pöytäkirjoista, niin ehdotan, että ne hyväksymme nyt tässä välittömästi tämän valiokunnan kokouksen alkumetreillä. Tästä ei myöskään ole näköjään mitään huomauttamista tai kommentoitavaa. Eli 22. ja 23. syyskuuta ja 2. lokakuuta pidettyjen kokouksien pöytäkirjat on, on hyväksytty. Sitten vielä kohta kolme, ennen kuin siirrymme kohtaan viisi, kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä kokous välitetään siis internettiin suorana. Ja muistutan teille, että kokous on välitetty kaikille työkielille paitsi viro, latvia, malta ja slovakian kieli. Niitä ei tulkata tänään. Ja nyt sitten näin ollen voimme siirtyä kohtaan viisi. Vastuuvapaus 2013, EUn yleinen talousarvio. Tehän tiedätte, että joka vuosi Euroopan parlamentilta pyydetään vastuuvapauden myöntämistä Euroopan komissiolle eh, edellisen vuoden budjetista. Eli siis tänä vuonna meidän pitäisi myöntää vastuuvapaus komissiolle vuoden 2003 talousarviosta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että parlamentin pitäisi hyväksyä EUn tilit ja hyväksyä myös varojen käyttö vuodelta 2003. Meillähän on eri parlamentaarisia valiokuntia ja ne ovat sitten kaikki lähteneet toteuttamaan komission kanssa EUn talousarviota. Tämä myös perustuu tilintarkastustuomioistuimen vuosittaiseen katsaukseen, tämä vastuuvapauden myöntäminen. Tämä, tästä on myös keskusteltu ECOFIN-neuvostossa ja usein parlamentilla on usein mahdollisuus pyytää parannuksia EUn varainhoidon hallinnoimiseen. Annan näin ollen ensiksi puheenvuoron edustaja Jaarille ja myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet voivat käyttää puheenvuoron. Ja myös komissio saa puheenvuoron ennen kuin Jaar sitten käyttää loppupuheenvuoron. Edustaja Jaar, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tehän pidittekin jo hyvän alustuksen tästä aiheesta on hyvä, että maatalousvaliokuntana me pystymme tästä antamaan mielipiteemme, sillä näin voimme vaikuttaa vastuuvapausmenettelyyn ja voimme myös vaikuttaa teknisiin yksityiskohtiin ja muutenkin talousarvioon keskustelussa kollegoiden kanssa. Olemme päätyneet 11 ehdotukseen, jotka minun mielestäni pitäisi välittää talousarvion valvonta valiokunnalle. Ja talousarvion val- valvontavaliokuntaa pitäisi pyytää ottamaan huomioon nämä ehdotukset isossa mietinnössään. Eli ensimmäiseksi meidän pitää valitettavasti todeta, että virheaste on noussut 2013. Se oli se nousi, noussut, se oli 3,6 prosenttia, 2012 se oli 2,9 prosenttia. Ja nämä virheet ovat hallinnollisia luonteeltaan, joten se ei välttämättä, ne eivät välttämättä tarkoita, että raha on menetetty. Pitäisi lisäksi korostaa, että virheiden laadussa on suuria eroja. Eli pitäisi erottaa eritellä isot virheet, esimerkiksi ylimaksut tai petokset, ja sitten toisaalta pitäisi erotella pienet asiavirheet. Virheasteelle tärkein syy on paikan päällä tehtävien tarkastusten huono laatu ja järjestelmän puutteet. Kolmanneksi 70 prosenttia rahoitusoikaisuista 2013 johtuvat jäsenvaltioista. Tietysti jäsenvaltioista. Tässä pitäisi tehdä, on, tässä olisi kyllä parantamisen varaa. Neljänneksi pitäisi korostaa, että suorien tukien maksujen luotettavuus on, on kyseenalaistaa virheaste näissä tilastoissa on noussut, eli siis jäsenvaltioiden ilmoitukset eivät olleet oikeita. Eli Mm, virheelliset ilmoitukset kyllä kuitenkin loppujen lopuksi aina huomataan. Rehellisyys siis kannattaa, niin voitaisiin sanoa. Viidenneksi me, me kiinnitämme myös huomiota siihen, että komissio on keskeyttänyt maksuja niissä tapauksissa, joissa ongelmia on havaittu. Se on hyvä, hyvä. Kuudenneksi meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että monet pienet ohjelmat, joita me kaikki kannatamme, kuten esimerkiksi kouluhedelmäohjelma tai koulumaito-ohjelma, nämä ohjelmat eivät ole käyttäjäystävällisiä. Niihin liittyvä byrokratia on osittain niin mittavaa, että toteutus on puutteellista jotkut alueet eivät toteuta ohjelmia ollenkaan, koska byrokratia on niin rasittavaa. Ja byrokratiahan johtaa myös siihen, että virheitä tulee paljon. Eli nämä ohjelmat pitäisi virtaviivaistaa. Seitsemänneksi meidän pitäisi vaatia, että nämä viedet ohjelmat siirretään yhteisen maatalouspolitiikan toiseen pilariin. Kahden, kahden, kahdeksas kohta meidän pitäisi estää se, että komission virka, meidän pitäisi tukea jäsenvaltioita niin, että komission virkamiehiä olisi paikan päällä jäsenvaltioissa tarkastamassa ohjelmia. Näin virheaste voitaisiin pienentää. Ja sitten Yhdeksänneksi meidän pitäisi kiinnittää huomiota hallintajärjestelmään. Ja näitä direktiivejä ei pitäisi muuttaa tällä aikavälillä. Tämäkin johtaisi virheasteen pienenemiseen. Kymmenenneksi meidän täytyy todeta, että komission toteama virheaste – eroaa joissakin osissa huomattavasti tilintarkastustuomioistuin toteamasta virheasteesta. Eli meidän pitää pyytää komissiolta selitystä tähän. Jos kaksi eri toimielintä samojen faktojen pohjalta tulevat eri tulokseen, niin, niin silloin kyllä on, on se melko kummallista, että komissio toteaa eri virheasteen, missä siis totuus on Onko totuus oikealla, vasemmalla vai keskellä? Meidän pitäisi komissiolta pyytää lisäselvityksiä siihen, mikä, mikä tämän syynä on ollut tämän eron. Ja sitten 11 kohtaa. 2014-2020 tämä ohjelmointikausi on. Um, me olemme tyytyväisiä nettorahoitusoikaisuihin ja rahoitusoikaisuihin. Ja lisäksi on hienoa, että, että toistuvat ja vakavat virheet on määritelty. Toivomme siis, että tehdään ero vakavien ja vähemmän vakavien virheiden välillä. Ja lisäksi olemme tyytyväisiä komission tiedonantoon netto rahoitusoikeuksien oikaisuista maatalouspolitiikassa edellisellä ohjelmakaudella. Ja, ja näitä nettorahoitusoikeuksia käytetään pohjana myös yksittäisten maksujen määrittelemiselle. Näissä siis nämä ehdotukset ja olen varmasti keskustelemaan näistä kollegoiden kanssa. Merci. Kiitos. Edustaja Jar. Onko täällä vapaaehtoisia puheenvuoropyytäjiä tähän mietintöön? Madame McGuinness. Rouva McGuinness. You will enjoy. Herra puheenjohtaja, pyydän anteeksi, kun en puhunut itse tekstistä, vaan asiasta, jonka olen aikaisemmin ottanut esille. Se liittyy valiokuntamme ja budjet, koko muun näkemyksistä koskien tarkastuksia ja siihen kritiikkiin, joka on kohdistunut ymp -hän. Tällä kaudella meidän täytyy vaalia parempia suhteita koko muun ihmisiin. Meidän täytyy kokoustaa heidän kanssaan. Täällä me toteamme komission suuntaan, että te aiheutatte turhaa stressiä viljelijäperheille ja koko bus on sanottu, että komissio ei ole riittävän tiukka, joten johdonmukaisuuden puute kyllä vaan vallitsee tällä saralla. Mielestäni me olemme lähellä ruohonjuuritasoa ja me olemme tietoisia ihmisten huolenaiheista. Ja toivottavasti ymmärrätte, mitä ajan takaa. Eli meidän täytyy löytää keino tehdä yhteistyötä talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, kun keskustellaan näistä asioista, jotka otin esille. Minulla ei ole ratkaisua tarjottavana, niin, mutta olen keskustellut koko mun väen kanssa tästä asiasta ja toivoisin, että täällä minua tuetaan tässä hankkeessa, eli että me ol, meillä oli, puhuisimme yhteen ääneen, kun olemme yhteydessä komissioon, koska muuten tämä menee vain kuuroille korville. Kiitoksia. Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan sitten DG maatalouspääosaston edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. No. Bien, donc eh, la commission est en... Komissio ei näytä olevan paikan päällä. Mitä minä itse voin sanoa tästä Lausuntoluonnosta käsitellään kolmas joulukuuta seuraavan kerran. Eli voimme sitten edetä tässä asiassa. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin ehdotan, että siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli siirrymme vähän taaksepäin. Kohta numero neljä, yksipuolisten tullietuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle. lähdemme kuuntelemaan kollega Rebekan lausuntoluonnosta. Tässä on kyse siitä, että haluamme antaa tullietuuksia Moldovan tasavallalle. Tehän tiedätte, että 27. kesäkuuta EU ja Moldova allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen, jossa haluttiin luoda vapaa kauppa-alue, kattava vapaakauppa-alue, jossa voitaisiin helpottaa Moldovan talo, tasavallan talouden elpymistä. Te tiedätte myös, että kun meillä on nyt tämä niin sanottu kauppasaarto tai pakotteet Venäjälle, niin, eh, niin Moldovan tasavallalla on vaikeuksia hedelmiä vihannesten myynnissä joillekin alueille. Kun EUn kanssa nyt on lähdetty tähän vapaakauppaprojektiin, halutaan vapauttaa kokonaan markkinat eh, joillekin hedelmille ja vihanneksille. Ja sen takia EU ja komissio ehdottaa, että nyt täysin autonomisesti voidaan vapauttaa nämä markkinat eh, Moldovasta näille tuotteille tämä, tätä muutosta, jota nyt ehdotetaan tähän asetukseen. Siinä puhutaan töistä, vuosittaisista tariffikiintiöistä, kyse tuoreista omenista, tuoreista luomuista ja tuoreista viinirypäleistä, kuten tämä autonominen etuusjärjestelmä, tuljetusjärjestelmä menee umpeen ensi vuoden lopussa, niin tämä muutos on vain väliaikainen ratkaisu. Sillä voidaan helpottaa Moldovan tasavallan väliaika, kiireellisiä tarpeita kyseisten tuontien vientipolitiikassa. Annan välittömästi puheenvuoron kyllä edustaja Rebekalle. Tietysti muut jäsenet ovat tervetulleita käyttämään puheenvuoron myös komission jäsentä. Komission edustaja pyydän käyttämään puheenvuoron tästä asiasta. Pyydän siis komission edustaja myös osallistumaan keskusteluun. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tehän teitte jo aika hyvän alustusesittelyn. Tämän asetuksen muutosesitys, jossa halutaan nohtaa, nostaa <clears throat> hedelmien, tuoreiden vihannesten ja tuoreiden luomien kiintiömäärää. Se on vain väliaikainen ratkaisu Moldovan tasavallalle niissä rahoitusvaikeuksissa, sosiaalisissa vaikeuksissa, joissa tämän maan maanviljelijät tällä hetkellä elävät Totta kai me haluamme tukea tätä asetusmuutosehdotusta ja hyväksyä, tätä, hyväksyä tämän poikkeuksen näille kolmelle hedelmille, koska meidän täytyy muistaa nykytilanteen paradoksaalinen tilanne, Venäjän niin sanottu kauppasaarto, joka vaikeuttaa hedelmien tuonti- ja vientipolitiikkaa kahteen suuntaan. Minä haluaisin kertoa teille muutamat syyt, minkä takia tätä muutosehdotusta kannattaa tukea. Ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että alueellinen kohesio on, pitää sisällään kehitysperiaatteita, ne ovat harmonisia ja kestäviä. Tässä on kyse siitä, että on hyvälaatuisia hedelmiä tarjottuna mm, asukkaille. Ja tässä halutaan tarjota myös suurta potentiaalia tälle, tälle vientipolitiikalla. Me haluamme myös taata hyvän tasapainon eri, eri alueiden kehitystason välillä. Me äh, äh, EU ja Moldova ovat sopineet hyvän kattavan kehityssopimuksen. Rahoitussopimus on kuitenkin hyvin rajallinen. Seuraukset äh, näistä poikkeuksista voivat hyvin vähäisiä jos ajattelemme Euroopan unionin taloutta, vuonna 2013 se oli 0,1 prosenttia EUn tuonnista, jotka äh, tulivat siis Moldovan tasavallasta. Sen jälkeen me puhumme äh, suhteellisen rajatuista määristä, äh, siis, omenista, luumuista ja kuorma-autoista, jotka tulevat EUn alueen markkinoille. Tulliviranomaiset Romaniassa ovat osoittaneet hyvin selkeästi, että että on tullut 33 eh, kuorma-autoa kuljettamassa viinirpäleitä, 55 omenia ja 36 luumuja. Tässä on kyse tuoreista tuotteista, joten ne välimatkat eivät voi olla pitkiä. Sen takia niitä pitää voida myös kuljettaa optimaalisissa olosuhteissa, jos on kyse pitemmistä matkoista. Sen takia niitä onkin kuljetettu lähinnä naapurimaihin, erity, ensinnäkin Romaniaan, mutta koska olosuhteet eivät ole olleet riittävät kuljettamaan niitä esimerkiksi Ranskaan, Italiaan, Espanjaan tai Ruotsiin tai Tanskaan, jolloin kustannukset nousisivat liian kalliiksi. Jos ajatellaan etiketöintiä, Siinä on myös silmänyt ongelmia, myös pakkauksissa on ollut myös ongelmia, kun niitä halutaan viedä supermarketteihin. Kilpailu pitää ottaa huomioon myös suurten eurooppalaisten tuottajien kanssa me olemme myös nähneet, on, hyvitty, on haluttu rajata mm, etiktöintiä. Meillä on Melinda Omenoita Italiasta. Täällä Moldovan tuotteita myydään tukkukauppaperiaatteella ja, me, ja myöskin myydään omenoita, jotka ovat toisen kakkosluokan omenoita tar- tarkoitettavaksi esimerkiksi hillo tuotantoon. Jos ajattelemme nyky-eurooppalaista tilannetta, jos halutaan muut, yksi hyväksyä tämä muutos. Eihän se muuta nykytilannetta, koska Moldovan sektori on kuitenkin hyvin pieni. Ei se heilauta sen suuremmin EUn tilannetta, jos ajattelemme eurooppalaisia hedelmäntuottajia. Mutta täällä päätös voi olla myönteinen, jos ajattelemme Moldovan tuottajien tilannetta. Täytyy ymmärtää, että keskeinen vientikohde oli, oli ennen Venäjä. Eli kaikki nämä lähialueet, ei ainoastaan Moldovan tasavalta, joka kärsi tästä kauppasaarosta. E, tällä on myös kielteinen vaikutus koko Moldovan maatalouteen, maaviljoiden elinkeinoon, sillä on myös, koska sillä on hyvin pieni rahoituksellinen vaikutus koko EU-talouteen. Vielä yksi asia. Moldovan tasavalta tarvitsee myös, että konkreettisia toimenpiteitä. Tämä olisi myönteinen konkreettinen toimenpide, jonka avulla voidaan vaikuttaa Moldovan koko maatalouden uutan uudistukseen, jolloin se voisi edetä ja silloin voitaisiin paremmin noudattaa EUsta tulevia normia. Tämä tuki voisi selkeästi palauttaa myös kauppasuhteita EUn ja Moldovan tasavallan välillä ja se voisi myös luoda hyvät olosuhteet lisäkauppasu, lisäkauppavaihdolle. Jos ajatellaan sosiaalisessa mielessä, niin tämä asetuksen muutos voisi vaikuttaa siihen, että jotkut maanviljelijät voisivat säilyttää työpaikkansa elinkeinonsa ja näin voisimme taata heidän rahoitusresurssinsa ensi vuodelle ensimmäinen elokuuta tänä vuonna tämä sopimus astuu voimaan ja se tarkoittaa sitä, että jotkut tuotteet tänä päivänä ovat tulleet jo tuotantonsa huippupisteeseen, eli eikä meillä ole riittävästi varastointiresursseja, eli nämä tuotteet voivat siis pilaantua eikä niitä enää voida viedä tai hyödyntää. Tässä on kyse todella solidaarisuudesta, konkreettisesta poikkeuksellisesta solidaarisuudesta poikkeusolosuhteissa. Moldovan maatalousministeri on sanonut, että myönnetään, että tässä on kyse poikkeuksellisista olosuhteista. Merci, monsieur Rebecca. Kiitos edustaja Rebecca tästä esittelystä. Annan puheenvuoron edustaja Donanolle. Effectivement. Niin, hyvä puheenjohtaja, olen aika laajalti samaa mieltä esittelijän kanssa, jos ajattelemme kauppavirtoja ja jos ajatellaan Romanian läheisyyttä, jos ajatellaan myös Ukrainan tilannetta myös. Mutta minähän tulen alueelta, jossa tuotetaan paljon omenoita. Minä toivoisin kuitenkin, että kuuntelisitte minun kommentteja ennen kuin komissio hyväksyy näiden tuotteiden väliaikaisen tulomarkkinoille näissä yksipuolisten tuljetuksien myötä. Mutta äh, koska mielestäni jäsenvaltioilla ei ole ollut riittävästi sanottavaa, tässä on puhuttu tuontikiintiöistä Moldovalle, jos on kyse tästä koko, jos se liittyy koko tähän assosiaatiosopimuksen kauppa kauppasopimus. Tässä on kyse 40 000 tonnista. Tämä viime hetken myönnytys tehtiin sillä tavalla, että oltaisi voitu ehkä ryhtyä, Venäjälle olisi voinut ryhtyä myös pakkotoimenpiteisiin Moldovaa vastaan. Erityiset myöntämisluvat voivat myös vaikeuttaa markkinatilannetta Euroopassa – Erityisesti omenasektori on jo kärsinyt erittäin suuresti Venäjän pakotteista. Tämä pakote synnyttää meille myös muita rahoituksellisia ongelmia. Tämähän on huomenna esityslistalla, mutta tämä on myös koherenssiongelma, jos ajattelemme YMPtä ja EUn kauppapolitiikkaa. Eihän tässä ole nyt ensimmäinen kerta, kun minä haluan korostaa sitä, että ei tässä ole kyse ensimmäistä kertaa siitä, miten me toimimme. Mutta minä olen kuitenkin esittelijän kanssa samaa mieltä, mutta meidän täytyy olla valppaita, että tämä koherenssi säilyy maatalouspolitiikan ja kauppapolitiikan kesken. Kiitos, Donano. Edustaja Sangra seuraavaksi. Disculpa. Eh, obrigada, presidente. Eu queria facer un breve comentario. Kiitos. Vielä yksi huomio tähän esityslistan kohtaan. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että tässä tässä ei puhuta itse asiassa Moldovan tasavallan tai eurooppalaisten eh, maanviljelijän oikeuksista. Me eh, yritämme tässä vain eh, tässä nämä, nämä jos me tässä haluamme tehdä petoksia, niin me tiedämme, tai pettää, niin me kaikki, tiedä, mehän tiedämme kaikki, että itse asiassa me syömme chileläisiä viinirypäleitä. Chilehän on paljon kauempana kuin Moldova. Ja myös omenoita tuomme Argentiinasta, ja sehän on paljon kauempana kuin Moldovan tasavalta. Jos tällainen ehdotus siis tehdään, niin silloin pitäisi esittää rehellisiä perusteluita, eikä tällaisia perusteluita, jotka ovat vain tekosyitä. Emme saisi tukea toimea, joka vain teollisuutta vahvistaa. Pienten ja keskisuurten eurooppalaisten maataloustuottajien edut Euroopassa ja Moldovassa eivät ole tässä keskipisteessä. Tällaisen sopimuksen myötä kaikki häviävät. Kiitos ja sen jälkeen edustaja Ferrau. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Meidän puolestamme ja omasta puolestani voin sanoa, että tämä tulee nyt vähän huomoon, huonoon aikaan, eikä se ole ihan hyvä sisällön ja muodon kannalta. Enkä ole yhtään samaa mieltä esittelijän kanssa. Esittelijä on käyttänyt suurimman osan aikaansa perusteluihin tämän mietinnön oikeutukseen. Jos tässä on kyse nyt e- komission, joka lähtee muuttamaan asioita, tässä on kyse asetuksesta, jossa tässä nyt validoidaan komission valheita ja valheita, jotka suunnataan äänestäjille. Tässä on kyse siitä, että halutaan demonstroida vahvasti tämän mietinnön esittämistä, jos puhutaan omenoista ja viinirypäleistä ja luumuista, jos niitä tuodaan Moldovasta tänne, että niiden määrä on hyvin vähäinen, se on vähän ei sillä ole mitään merkitystä. Minä, mielestäni tässä on kyse tietystä viisastelusta, koska jos ajatellaan, että ne tulevat EU-hun, se tarkoittaa sitä, että täällä hinnat ovat jo alentuneet e- Venäjän pakotteiden takia, jos puhutaan luumuista omenista, ja jos ajatellaan keskisen Euroopan maita, niin ne ovat jo käyttäneet aika paljon varoja, hätäbudjettivaroja, nimenomaan EUn kauppasaaron aiheuttaman vaikean tilanteen takia, Venäjän aiheuttaman vaikean kauppasaaron takia. Eli tässä on kyse siitä, että hinnat alenevat Venäjän kauppasaaron pakotteiden takia. Ja jos nyt tässä annetaan erityishintoja ja erityistuljetuuksia Moldovan tuotteille, niin se tarkoittaa sitä, että eurooppalainen veronmaksaja joutuu maksamaan tämän, öö, nämä tuet Moldovan maataloudelle. Jos komissio lähtee tällaiselle tielle, niin se on valheen tie ja se on jopa huijausta. Jos tässä annetaan kiireellisyysapua meidän vaalijoillemme, niiden pitää mennä sinne, jotka ovat niitä myös rahoittaneet, eikä Moldova ole jäsen. Eihän se ole EUn jäsen, eikä sillä ole mitään syytä hyötyä tällaisista erityiseduista. Jos tämä maa joskus tulee EUn jäseneksi, se tarkoittaa sitä, että tässä nyt sitä yritetään ujuttaa tänne ihan kuin se olisi jäsen, eikä meitä ole ilmoitettu mistään mitään. Nyt tässä ollaan jo 29 maan kanssa. Kiitos. Mm, Edustaja Buddha, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Fără doar și poate că susțin uh, cele spuse de către raportor, apreciind ca fiind uh, absolut necesar. Kiitokset, herra puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. EUn näkökulmasta katsottuna on erittäin tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin, sillä Moldovan tasavalta ja maan viljelijät kärsivät. Komission pitäisi huomioida kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin tuotteiden jäljitettävyys, kun niitä lähdetään Moldovasta kuljettamaan, eli meidän täytyy varmistaa, että tuotteet eivät vain jää Romaniaan ja aiheuta turhia paineita jo entisestään hankalissa markkinaolosuhteissa. Kasvinviljelijät kärsivät tästä kauppasaarrosta. Tämä on yksi ongelma, mutta toinen on se, että meidän täytyy katsoa myöskin rahoituksellisia vaikutteita. Meidän täytyy siis katsoa sitä, että voitaisiinko asia käsitellä myöskin 2015 jälkeen. Tehän sanoitte, että viinirypäleitä tulee Chiilestä asti, joten miksi tuotteita ei voitaisiin tuoda Moldovan tasavallasta? Eli komission tulisi todellakin tarkkaan katsoa tätä kokonaisuutta. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Robbe, olkaa hyvä. Ačiū gerbimas pirmininkė. E, iš tikrųjų... Kiitos puheenjohtaja. Kyllä toisaalta me haluaisimme auttaa moldovalaisia, mutta tähän liittyy kyllä tiettyjä kysymyksiä. Kuka tästä maksaa? Aiommeko käyttää yleistä EUn talousarviota vai aiommeko käyttää maatalousalan talousarviota maatalousalahan silloin maksaisi tästä. Ja silloin haluaisin kysyä, saavatko itse omenoiden, rypäleiden ja luumojen tuottajat tämän avun vai välikäde, meneekö se välikäsille? Ja lisäksi tässä on tiettyjä ongelmia maksuketjussa EU-ssa, joita ei ole ratkaistu. Ehkä nämä hedelmien tuottajat, jotka myyvät tuotteitaan alhaisilla hinnoilla jatkavat toimintaansa, mutta edut saavat itse loppujen lopuksi kauppiaat. On tärkeää kiinnittää komission huomio siihen, että tässä tapauksessa on ratkaisemattomia ongelmia EUssa, EUn sisäisestikin. Venäjän kauppasaarron takia. Ne ongelmat liittyvät maitoalaan ja muihinkin aloihin, joten haluaisin todellakin kiinnittää huomiota siihen, että tämä ehdotus on hyödyllinen, mutta ehkä kun puhumme diplomaattisista näkökulmista, niin pitäisi puhua kaikista tuottajista, jotka kärsivät tilanteesta. Emme voi tehdä poikkeusta yhdellä alalla emme voiskaan, voi myöskään asettaa yhtä alaa vastuuseen. Eli meidän pitää ratkaista EUn sisäiset ongelmat, jotka johtuvat Venäjän kauppasaarosta, ja meidän pitää ratkaista nämä ongelmat. <clears throat> Monsieur Bogovic. Kiitos, edustaja Bogovic. Ja prihajam iz eh, Slovenije, ki tudi neto izvoznica, predsem ja. Paljon kiitoksia. Tulen Sloveniasta ja Slovenia on erityisesti omeroiden nettoviejä ja erityisesti juuri Romanian markkinoille nämä omenat menevät. Mitä tähän asetustekstiin tulee, niin se on mielestäni oikeastaan poliittinen asiakirja, jolla yritetään vahvistaa EUn ja Moldovan tasavallan välisiä suhteita rahoituksellisilla kuvioilla on mielestäni vähemmän merkitystä tässä yhteydessä. Venäjä on päätynyt kauppasaartoon näiden tuotteiden osalta ja se osaltaan vaikuttaa eurooppalaiseen hintatasoon. Ehdotusta olisi helpompi tukea, jos tämä kauppasaartoasia ei olisi esillä, joten toivoisinkin, että komissio laatisi arvioinnin sen suhteen, mitä tulee näihin määriin. Kymmenittäin rekkoja tulee hedelmineen päivineen Moldovasta unionin alueelle. Eli toivoisin, että komissio tarjoaisi tähän liittyen enemmän tietoa. Me haluamme kattavan kuvan tilanteesta, jotta me tiedämme, minkälaisista määristä oikeastaan on kyse. Toinen tärkeä kysymys tuli romanilaisen kollegamme Budan puheenvuorossa esille. Mitä tapahtuu jäljitettävyyteen ja laatuun liittyen? Huomioidaanko laatu laisinkaan ja terveysaspekti? Eli sovelletaanko samoja kriteereitä kuin unionin tuottajien osalta? Kiitoksia. Oui, merci, euh, merci à vous pour votre intervention. Kiitos puheenvuorostanne. Minä haluaisin nyt vähän lähestyä tätä asiaa eri tavalla. Tässä on kysymys asiasta, jolla on todellista geopoliittista ulottuvuutta unionin kannalta, on kyse myös sen lähirajojen vakaudesta ja näiden alueiden vakaudesta. Tässä on erityistilanne käsillä, jos ajattelemme Ukrainan kriisiä, konfliktia, mutta se koskettaa suoraan Moldovaa ja Transnistria. Yksi kysymys otettiin esille, josta olen samaa mieltä. Tässä on kyse siitä tosiseikasta, jonka eteen komissio on meidät asettanut ei, jos ajatellaan taloudellista osiota, mutta tässä pitää ajatella myös tätä muodollista puolta. Tämä on tapahtunut niin kuin se olisi keskusteltu, keskustelu viety loppuun eikä annettu jäsenvaltioille mahdollista analysoida asiaa ja esittää kysymyksiä. Sen takia olen pahoillani, että tänä aamuna myös äh, komissio, minä, milloin toivon, että komissio olisi läsnä ja vastaisi kaikkiin näihin kysymyksiin, joita sille on asetettu. Tämä on tärkeää, koska ei tässä nyt voida lähteä tekemään asioita, päätöksiä, tehdä töitä, olla samaa mieltä tai eri mieltä asioista. Se on ihan normaalia, mutta se on aika outoa, jos komission jäsen tai jäsenet eivät ole paikan päällä vastaamassa heille esitettyihin kysymyksiin heidän luomastaan strategiasta tai mistä tämän mietinnön tai asetuksen muutoksen sisältö on peräisin. Minä tässä nyt puheenjohtajan ominaisuudessa puhun tästä puutteesta tai vajeesta. Meitä ei ole informoitu työn aikana, ei tässä ole missään nimessä kyse helposta asiasta. Se tuli esille jo eri puhujien toimesta. Tämä täytyy ottaa huomioon jatkossa. Komissio ei siis ole läsnä, sen takia minä pahoittelen suuresti tätä asiaa. Ja näin ollen annankin puheenvuoron edustaja Rebekalle, että hän voi käyttää vielä loppupuheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tästä asiasta. Olisi kyllä todella paljon sanottavaa. Emme saa unohtaa yhtä asiaa. Toisin sanoen, mehän haluamme, että Moldova tulee EU-hun ja me haluamme vahvistaa EUn asemaa. Me haluamme vahvistaa EUn rajoja Venäjän suuntaan. Toisaalta Moldovan tasavalta on ottanut huomioon kaikki ne muutokset, joita siltä pyydettiin, ja te, tehän tiedätte, että se etenee aika hyvään tahtiin uudistusprosessissaan, kun se haluaa kokonaisvaltaisesti noudattaa kaikkia muutos, ehdotuspyyntöjä. Ehkä tässä nyt ei ole paras mahdollinen tilanne keskustelu näiden tullittomien tuontikiintiöiden määrästä, mutta ei pidä unohtaa yhtä asiaa, että olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että komission pitäisi antaa vähän enemmän konkreettista tietoa, jotta meillä olisi selkeä näkemys kokonaistilanteesta. Minä kiitän teitä kaikkia ja olen valmis ja samaa mieltä siitä, että olen tekemään yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa, jotta voimme lähentyä näkemyksissään Moldovan tasavallan kanssa ja voimme auttaa tätä maata taloudellisissa vaikeuksissaan. Euh, euh, Minä haluan muistuttaa, että määräaika muutosista jättämiselle on 7. Euh, marraskuuta kello 12. Siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Kuusi EU-maitoalan tulevaisuuden näkymät, mutta esittelijä on tällä hetkellä Envivaliokunnassa puhumassa, joten näin ollen minä ehdotan, että keskeytämme kokoustyöskentelymme, jotta voisimme odottaa häntä. Hän tulee paikalle kello 10. Eli näin ollen voimme jatkaa tämän aamupäivän esityslistaa ja viedä se loppuun. Hän lupasi olla paikan päällä tasan kello 10, joten silloin voimme käsitellä tätä kohtaa numero 6 EUn maitoalan tulevaisuuden näkymistä. Edustaja Ferran haluaa käyttää puheenvuoron. Niin, puheenjohtaja on muitakin äh, asiakirjaesityslistalla. Miksi emme voi siirtyä käsittelemään niitä? Minä äh, olen täällä, minä olen valmis käsittelemään asioita. Monet tulevat hyvinkin kaukaa kokouksiin ja äh, minun mielestäni kokousten pitää olla eurooppalaisten odotusten tasolla, eli tämä ei ole nyt ihan asiallista. Sen takia minä ehdotan, että jatkamme välittömästi kokoustyöskentelyä ja keskustelua. Minä kirjan ylös teidän kommentinne, mutta seuraava esityslistan kohta on koordinaattoreiden kokous. 11.30, eli näin ollen emme me voi nyt lähteä sitä siirtämään, muuttamaan tätä järjestystä, pyytää koordinaattoreita kokoontumaan, koska edustaja Nikolson on itsekin koordinaattori. Eli, eh, ja puheenjohtaja eh, he käsittelevät iltapäivällä sitten tämän päivän kahta muuta esityskohtaa, esityslistan kohtaa. Rova Serrano. Obrigada. Eu só quería facer una sugestión. Y es que, eh... Haluaisin tehdä ehdotuksen. Eh, como medio ambiente, agricultura. Et... Kiitoksia. Me käsittelemme joskus myöskin kalastusasioita, joten minä toivoisin, että meidän tulisi hiukan katsoa tätä valiokuntien työskentelyn suunnittelua, etteivät kokoukset olisi päällekkäisiä, koska muuten ajaudumme useamminkin tällaisiin tilanteisiin. Ihan hyvä minä kirjan tämänkin ylös, mutta tämä kysymys yhteisistä kokouksista valiokuntien kesken, jotka käsittelevät sama asia. Jos on kyse ympäristöasioista ja maatalousasioista, niin kuten huomautitte, niin ne ovat usein sama, käsittelevät samoja asioita myös kalast- kalatalousvaliokunta. Mutta näiden valiokuntien kokousten suunnittelu ja organisointi tarkoittaa sitä, että puheenjohtajakokouksen pitäisi käsitellä asiaa ja sen pitäisi lähteä muuttamaan aikataulutusta. Ja, eli tässä on nyt kyseessä kolme valiokuntaa, jotka tekevät samanaikaisesti usein samoista asioista työtä, ympäristö, maatalous ja kalatalous. Ja olisi ihan aiheellista, että tulevaisuudessa me voisimme pyytää puheenjohtajakokousta tutkimaan, olisiko mahdollista suunnitella eri tavalla näiden kokousten aikataulut, koska me, meitä kaikkihan nämä asiat koskettavat. Eli voisi olla tämmöinen minimivaatimus, että voisimme käsitellä niitä yhdessä, koska silloin se synnyttää tämmöisiä eh, kiusallisia tilanteita, koska edustaja Nikolsonilla on esitettävänä hyvin painava mietintö ympäristövaliokunnassa, mutta samaan aikaan me odotamme häntä tänne esittelemään yhtä painavaa mietintöä. Mutta näin ollen nyt minä ehdotan, että jatkamme kokoustyöskentelyä kello 10 ja toivottavasti voimme parantaa tilannetta jatkossa. Kiitos.

Merci, je vous propose de... Ehdotan, että jatkamme kokoustyöskentelyä. Kiitän edustaja Nikolsonia siitä, että hän on rientänyt paikalle. Sen jälkeen, kun hän on esitellyt mietintönsä ympäristövaliokunnassa. Teillä on suuri vastuu, edustaja Nikolson, EUn maitoalan tulevaisuutta ajatellen. Ja tietysti kun te tehdään yhteenveto maitoalan paketin täytäntöönpanon toteutumisesta. Tehän tiedätte, että komissio vuonna 2014, siis tämän vuoden kesäkuussa, <clears throat> mietinnön, joka perustui maatalous, maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelmään, mietinnön, jossa puhuttiin maitotuotteiden tulevaisuuden, näkymy, tulevaisuuden näkymistä. Tämä kiintiöjärjestelmä maitotuotannossa päättyy huhtikuussa 2015. On erittäin tärkeää tehdä tilannearvio tästä sektorista taloudellisesti, poliittisesti, jotta voitaisiin hahmotella, mitkä lisäinstrumentit olisivat välttämättömiä ja olisiko niitä mahdollisuus käyttää tämän kiintiöjärjestelmän loppuvaiheessa. Edustaja Nikolson on siis tämän oma aloitemietinnön laatijana. Minä haluaisin nyt viis, viivyttelemättä antaa hänelle puheenvuoron, jotta kaikki jäsenet voisivat käyttää puheenvuoron, esittää kysymyksiä. Meillä on komission edustaja täällä läsnä, joten hän voi sitten vastata myös teidän kysymyksiinne. Mutta ensin puheenvuoro edustaja Nikolsonille. Thank you very much indeed, Chairman, and my dear... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että viivytin tämän asian käsittelyn alkua, mutta vastaan myöskin uusi elintarvikeasioiden käsittelystä ja yhtä lailla hankalaa asia kuin tämä maitoasia on uuselintarvikekysymys. Maitoala on vielä aika lailla uudessa tilanteessa, vaikea arvioida uutta tilannetta jos toimenpiteet pantaisiin täytäntöön menestyksekkäästi. No, se jää vielä nähtäväksi, ja kun tarkastelen alaa, niin kyllä tässä tuntuu olevassa aika lailla hankalassa asemassa, sillä maitotuoteala tulee jatkossakin olemaan arka, luonteinen ja hankala arvioida seuraavan kuuden kuukauden aikana. Euroopan unionissa ja globaalistikin ala on heikentynyt 0,3 prosenttia tuotanto on laskenut edellisen vuoteen verrattuna ja trendi jatkuu edelleen samalla. Eli hinnat laskevat. Kotimaassani 18-20 penniä voivat saada per litra ensi keväänä, per maitolitra siis. Ja tuotanto puolella 25-26 penniä, joten näette mikä ongelma on. Eli tilanne on muuttunut sietämättömäksi ja muistettaisin, että parlamentin ja agrivaliokunta on lähtenyt käsittelemään juuri tätä hinnanlaskukysymystä. Meidän täytyy olla hyvinkin tarkkana, meidän täytyy olla vähettelemättä asiaa ja meidän täytyy vastuullisesti reagoida. Globaalin kysyntä kasvaa, mutta ylituotanto tai ylitarjontaa löytyy markkinoilta. Ainakin maidon tuottajat ja jalostajat kärsivät tästä ylitarjonnasta. Ja kun ensi vuonna tilanne alkaa alusta, niin monet jäsenvaltiot ovat lähteneet lisäämään tuotantoa ongelmista huolimatta – ja tässä yhteydessä kannattaa huomioida myöskin Kremlin esittämät sanktiot, jotka ovat vielä lisänneet teollisuuden kohtaamia ongelmia entisestään myöskin EU-ssa, joten tämänhetkinen tilanne on kaukana parasta mahdollisuudesta. Nyt kyse on veljelöiden näkökulmasta katsottuna hyvin hankalasta tilanteesta ja nyt jos koskaan alalla tarvitaan vakautta. Mutta me emme kuitenkaan tiedä, miten markkinat reagoivat ensi vuoden puolella. Minä uskon, että meidän pitäisi reagoida tilanteeseen, kunhan aika koittaa. Ja ymmärrän toki, että komissio edellisten kriisien yhteydessä esitti omat ehdotuksensa ja sanoi, että viljelijöiden ei tarvitse enää odottaa näin pitkään ennen kuin tilanteeseen puututaan, joten komission kannattaisi pitää kiinni tästä omasta lupauksestaan. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on myöskin riittävästi aikaa reagoida tilanteeseen. Mutta tällä ei voida perustella sitä, että me emme ole toimineet. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia välineitä meillä voisi olla käytettävissä ilman, että lähdemme politiikkaa hirveästi muokkaamaan. Niin paikallisten tuottajien kanssa olevien keskustelut ja he haluaisivat saada vientitukia ja interventiota realistisella tasolla, vaikkakin komissio on ilmoittanut, että näitä välineitä ei voida käyttää. Interventio toimii tällä hetkellä liian alhaisella tasolla ja näyttää siltä, että tätä pitäisi muuttaa asteittaisesti, jotta voimme löytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toimivan ratkaisumallin, niin minä toivoisin, että komissio selkiyttäisi mahdollisimman pikaisesti tätä tilannetta. Tulevaisuuden kannalta vientimarkkinat ovat elinehto. Yhteenvedonomaisesti toteaisin, että me tarvitsemme joustavuutta, jotta ensi vuonna voidaan reagoida, jotta ne, jotka haluavat tuottaa enemmän, niin voivat myöskin niin tehdä, mutta samalla suojelen markkinoita, mikäli hinnat laskevat suuressa määrin. Kiitoksia. Merci. Euh. Kiitos edustaja Nikolson näistä, näistä sanoista, jotka vahvistavat tätä analyysiä. Mehän tiedämme, kuinka tärkeä ja kiireellinen tämä kysymys on tuottajille, mutta kun tämä on nyt tehty aloitemietinnön muodossa, se painottaa sen kiireellisyyttä, se on hyvä asia, minä toivon, että komissio voisi antaa nyt meille konkreettisia käsin kosketeltavia elementtejä, jotta voitaisiin viedä eteenpäin tätä asiaa. Täällä on noin 30 puheenvuoropyyntöä. Eli minun on nyt tässä vaiheessa pakko pyytää teitä rajaamaan puheenvuoronne kahteen tai kahteen ja puoleen minuuttiin maksimissaan ja olemaan täsmällinen, täsmällisine kysymyksineen, jos te haluatte parantaa tämän sektorin tulevaisuutta. Rouva Erants aloittaa välittömästi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä maitokiintiö on jo vuosia ollut ihan vakaa ja hyväksyttävä, hyväksyttävällä tasolla, jos ajattelemme maanviljoita, mutta se on, ja se on ollut ihan työnvaivan arvoimia, mutta näiden, tätä kiintiökysymystä pitää lähestyä rauhallisesti ja luonnostella sitä ennen uusia valvontamekanismeja tuotanto ajatellen, jotta voitaisiin parantaa hintojen vakaus ja myös elinkeinon jatkuvuus ja tuottavuus Tällä on sosio- yhteiskunnallis-taloudellinen tärkeä merkitys, koska meidän pitää ottaa huomioon myös erityisalueet, vuoristoalueet 14 prosenttia eurooppalaisesta maataloustuotannosta laskusta on vakavasti otettava. Meidän täytyy ajatella, mitä haasteita meillä on joka päivä edessämme mielestämme jos ajattelemme tätä hyötynäkökohtaa, jota komissio painottaa tässä tiedotteessaan, sillä on jo ensimmäinen tahra. Nämä tuottajat, nämä vil- tuottajat, jotka ovat jo haluavat lähteä kasvattamaan tuotantoa samalla aikaa, kun kolmansissa maissa myynti on laskenut, kuten esimerkiksi Kiinassa. Ja eli tällä tavalla tuottajien tuot, palkkakin on laskenut. Ja meidän täytyy ajatella myös Venäjän tilannetta, pakotetilannetta, joka on usein päinvastoin päinvastainen niin kuin mitä komissio ajaa takaa. Jos ajattelemme hintapolitiikkaa Euroopassa, meidän pitää olla reaaliajassa mukana, jotta voimme ennakoida kriisitilanteet ja toimia asianmukaisesti mielestäni, jotta voisimme nyt hyödyntää tätä foorumia. Meidän täytyy tajuta, mikä on kriisin laajuus ja meidän pitää ottaa huomioon kaikki indikaattorit koko EUn aluetta ja myös soveltaa ennaltaehkäiseviä mekanismia ja nopean hälytyksen järjestelmiä. Jos me meletämme talousmarginaalia, niin sitä pitää tarkastella näiden indikaattoreiden avulla. Minä haluaisin, että komissio selittäisi eurooppalaisille maitotuottajille, että tämä kriisivaronta on jo lähes loppuun käytetty, vain 88 miljoonaa euroa Mi, mi, se, sillä pyritään ratkaisemaan Venäjän kriisi, mutta miten te selitätte maiton tuottajille, että jos koska heidän täytyy lopettaa tuotanto, koska ei enää ole rahaa? Miten nämä tuottajat voivat sitten vastata tähän kaksoisvaikean tilanteen ensinnäkin? Maitokiintiöt halutaan poistaa ja toistekseen ei ole enää mitään kriisivarannossa todellista rahaa. Milloin enää rahaa, tiedän sen, mutta minä halusin sanoa, että maitosektori halutaan, halutaan säilyttää vakana meidän täytyy ajatella myös nuoriso. Me emme, saa, et, me emme halua, että nuoriso hylkää myös tämän tuotantosektorin jatkossa. Seru Santos. Edustaja Serro Santos, olkaa hyvä. Senhor president, caros colegas e caros Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tässä me olemme aivan uudessa tilanteessa vuoden 2015 aikana, kun maitokiintiöt loppuvat. Mutta tämän vuoden tammikuusta tuottajahinnat ovat alentuneet aina yhä edelleen. Komissio on puhunut ylijäämistä ennen kaikkea Kiinan kysynnän takia. Ja nyt olisi hyvä tietää, mitä tapahtuu, kun maitokiintiöt lopetetaan. Onko kansainvälisillä markkinoilla suurempaa kysyntää. Nyt jo kuudetta vuotta Kiinan kysyntä on alentunut. Meidän pitää käyttää näitä uusia mahdollisuuksia, joita on uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Maitokiintiöt eivät ole kuitenkaan johtaneet siihen, että yritysten määrä on vähentynyt, vaan olemme, me olemme myös modernisoineet yrityksiä. Ala on uudistunut esimerkiksi myös minun kotialueellani Azoreilla. Ja on tärkeää myös markkinointi. Ei siis ole, ei pidä puhua pelkästään tuottamisesta, vaan myös myynnistä. Ennen kaikkea pitää ottaa huomioon suuret supermarketit, sillä niille tuottajat joutuvat myymään maitonsa hyvin alhaisilla hinnoilla. Ja nyt pitäisi ottaa, kiinnittää huomiota siihen, että tuotantoa ei, ei siirretä kilpailukykyisimmille alueille. Mm, me tarvitsemme parempia välineitä ja meidän pitää myös toteuttaa näitä kilpailusääntöjä, mutta samalla meidän pitää huolehtia siitä, että isojen supermarkettiketjujen painostus loppuu. Meillähän on myös tämä, tämä korkean tason työryhmä maitoalalla, alalla. Ja meidän on tärkeää, että luemme seurantakeskuksen, jotta voimme toimia jo etukäteen ennakoivasti. Me tarvitsemme siis mekanismeja, jolla voimme poistaa markkinoiden vääristymiä. Kiitos. Euh, Kiitos ihan järjestyskysymys. Äh, Meillä on yli 30 puheenvuoropyyntöä. Minä, minun on pakko nyt rajata teidän puheenvuoronne kahteen minuuttiin, jotta jokainen voi käyttää puheenvuoron. Enkä menkää heti asian ytimeen, kun teillä on sanottavaa tai kysyttävää. Edustaja Gissos seuraavaksi. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΓΑΛΑ έχει κάποια σχέση με το καθεστώς το πολιτικό. Εάν το πρωί... Maito on suorassa yhteydessä poliittiseen järjestelmään. Kreikassa sanotaan, että kun maidon, maitopoika tulee joka aamuna sinun ovellesi, niin se on todellista demokratiaa. Hän soi, jos poliisi soittaa ovikelloa, se tarkoittaa sitä, että te olette epäilyksen alainen, ellette jopa terroristi epäilty. Eli onko meillä demokratiaa maidon tuotannossa? Noin 30 vuotta sitten minä sanoin, kun minä olin täällä, että Länsi-Euroopassa ainakin meillä on järviä. Maitojärviä ja voivuoria. Tuolloin ehdotettiin, että niitä lähdetään jakamaan kansalle, köyhälle väestölle, mutta silloin tehtiin toisia valintoja. Tehtiin pieniä voipurkkeja, voirasioita ja lähdettiin jakamaan niitä armeijalle, hotelleihin ja niin edelleen ongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu loppujen lopuksi. vuorit ovat yhä olemassa ja maitojärvet ovat myös olemassa. Tehdut ehdotukset eivät sisällä mitään ratkaisua tähän ongelmaan. Huolimatta siitä, että maidon laatu ja eri maitotuotteet ovat monipuolistuneet. Meillä Kreikassa on suuri ongelma erityisesti lehmän maitoa tuottavia lehmiä käytetään myös lihantuotantoon. Niitä käytetään myös näitä lehmäparkkoja ö, usealla eri tavalla huolimatta siitä, että minun kotimaassani on kahden tyyppistä ö, lehmän maitotuotantoa perustuen tähän karjan laatuun. Mutta tämä nyt on alkanut muuttua pikkuhiljaa, koska ihmiset ovat altaneet ostaa suurtiloja suurtuotantoa ajatellen. Ja nämä maanviljelijät valitettavasti ovat, eivät enää pystyneet elämään tässä tilanteessa. Nyt vielä yksi työjärjestyskysymys. Minun täytyy valitettavasti keskeyttää teidän puheenvuoron, jos te ette noudata teille annettua puheenvuoroa. Nyt edustaja De Castro, olkaa hyvä. Presidente, eh, credo che il problema sia molto chiaro, eh, l'ha evidenziato molto. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ongelma on varmaankin ihan selvä, kuten kollega Nikolson totesi hinnat ovat laskeneet dramaattisesti ja näkymät ovat sellaiset, että lyhyellä aikavälillä tilanne ei tule muuttumaan. Syihin on jo viitattu, kulutus on laskenut huomattavassa määrin talouskriisin myötä. Ongelmia aiheuttaa myöskin Venäjän kauppasaarto, se on johtanut hinnan laskuun monien maitotuotteiden osalta, joten meidän täytyy katsoa hiukan tai paljonkin pidemmälle suhteessa siihen, mitä komissio kesäkuisessa tiedonannossaan toteaa. Eli tilanne on markkinoilla aivan toisenlainen kuin mitä on annettu ymmärtää. Useampaan otteeseen on jo todettu, että kyse on ollut tarjotaan vaikuttavasta järjestelmästä, mutta nyt jos koskaan on tarpeen tässä valiokunnassa tämän asiankirjan avulla lähteä tätä asiaa käsittelemään, vaikkakaan maitopaketti ei tuonut mukanaan toivottuja tuloksia maitopaketti ei tarjonnut pehmeää laskua, viittaan tässä näihin kiintiöiden poistamishankkeisiin. Eli meidän tulisi nyt todellakin käyttää tätä asiakirjaa konkreettisten ehdotusten pohjana tarjontaan vaikuttaen. Sillä nyt kun kiintiöt poistetaan, niin me tarvitsemme apua tuottajille, kun hinnat ovat näinkin epävakaat. Kiitokset. Edustaja Schreier, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Katson tässä kollegaa Nikolsonin suuntaan. Kyllä uuselintarvikkeet ovat tärkeä asia. Pitäisikö meidän käsitellä tässä yhteydessä myöskin tätä verotuskysymystä? Alankomaiden entinen maatalousministeri totesi hiljattain, että tämä nykyinen järjestelmä tarkoittaa sitä, että monet tilat joutuvat sulkemaan ovensa. Tämä ei liity ainoastaan pelkkiin maatiloihin, vaan myöskin niiden ympäristössä toimiviin tahoihin, joten meidän täytyisi ottaa käyttöön tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kiitoksia. vous avez la parole. Kiitos. Edustaja Müller, olkaa hyvä. Mehän puhumme tänään maitopaketista ja mahdollisuuksista äh, edistää tuottajaorganisaatioita. Saksassahan tuottajaorganisaation luominen on jo hyvin pitkällä ja mietin vain, miten paljon tätä on pantu täytäntöön muissa jäsenvaltioissa ja miten paljon äh, siellä tarvittaisiin neuvontaa, kun katsomme tuottajaorganisaation yhteenkoontia, niin voimme todeta, että tämä ei ole vaikuttanut hintoihin paljonkaan. Eli tuottajaorganisaatioiden luominen ei ole parantanut hintoja, eli meidän pitää katsoa koko alaa maidosta lopputuotteisiin asti. Ja markkin, Mm, markkinoinnin ja tuotekehityksen kautta ollaan päästy huippukehiteltyihin tuotteisiin. Nyt on tärkeää, miten komissio tässä etenee, ja paketissa ei ole vastauksia tähän. On paljon huipputuotteita, mm, mutta, kuiten, mutta kuitenkaan tuottajat eivät tästä hyödy. Vain kokonaisvaltaisella lähestymistavalla voimme voimme muuttaa markkinoita. YMPn tavoitteena pitää olla myös markkinoiden muuttaminen, jotta myös syrjäisemmät ja huonommassa asemassa olevat alueet voidaan ottaa mukaan. Ja nyt vuonna 2018 komissiolta saataisiin seuraava raportti maitoalasta. Mielestäni vuosi maitokiintiöiden lopun jälkeen tästä pitää keskustella uudelleen. Miten dramaattinen tämä tilanne Saksassa on, sen voi sanoa selvästi. Kilo raaka-ainetta maksaa 26,7 senttiä. Ja tuottajille ollaan tarjottu vain 14 senttiä ja halpa marketit myyvät taas maitoa 59 sentillä per litra, joten tässä on kyllä nyt toiminnan paikka. Oui, la parole est à madame Kosinche. Edustaja Kosinche. Danke wirklich auch. Paljon kiitoksia ja kiitokset Nicholsonille. Hän kuvasti, miten dramaattisesta tilanteesta on kyse. Tilanne, on erittäin hankala ja minä toivoisin, että komissio vihdoinkin toteuttaa tämän soft landing lähestymistavan. Tilanne on muuttumassa hyvinkin dramaattisesti, dramaattiseksi, mutta ei ainoastaan niillä alueilla, joihin täällä viitettiin, eli jotka ovat sijainteeltaan hyviä, vaan myöskin epäedullisessa asemassa olevilla alueilla, kuten vuori vuoristoalueilla. Siellä tilanne on vielä hankalampi. Jonkin aikaa takaperin täällä valiokunnassa me käsittelimme kollega Dorfmanin mietintöä vuoristoalueella tapahtuvasta maidon tuotannosta. Ja tälläkin alalla me emme oikeastaan ole saaneet komissiolta yhtään mitään ja ratkaisumalleja ei ole tähänkään liittyen tarjolla vuoristoalueilla maanviljelijöillä ei ole oikeastaan muita tuotantomahdollisuuksia olemassa. Ja kuten kollega Müller täällä jo totesi, elintarvikeketjussa toimijat hyödyntävät tätä tilannetta häikäilemättömästi hyväkseen polkemalla hintoja. Meiltä löytyy halpamyönti firmoja, jotka myyvät maitolitran 59 sentillä. Ja tämä on melkoinen ongelma, sillä näin maitoon kohdistuva arvostus ei enää näy hinnoissa, joten komission pitäisi nyt puuttua sekä maitosektorin että koko elintarvikesektoriin ja kauppaan. Kiitoksia. Merci, monsieur Loiseau. Kiitos, edustaja Loiseau. Oui, merci, Kiitos puheenjohtaja. Täällä puhutaan termistä maitopaketti. Pitäisi lopettaa tämän termin käyttäminen paketti. Eli meille ehdotetaan tässä jotakin pakkausta. Tässä on kyse siitä, että lähdetään purkamaan jotakin, ja se tarkoittaa eurooppalaisten tuottajien tuhoa. Tässä ei ole otettu huomioon tämän politiikan alueellisia vaikutuksia. Sanotte, että jos on epäsuotuisia alueita Ranskassa. Ja minä voisin sanoa, että kaksi kolmasosaa maidon tuottajilta tuottajia sijaitsee epäsuotuisilla alueilla ja yksi kolmasosa näistä maitotiloista ovat pieniä rakenteeltaan perheyrityksiä, jotka voivat toimia vain kiintiötuotannon avulla. Tämä uudistus liittyy siihen, että tässä menetetään yksi miljardi euroa, jotka korvaavat 22 miljoonaa tämän Venäjän mm, kauppasaaron takia. Eli nämä luvut ovat vähän epäsuhtaisia. Teidän politiikka tarkoittaa sitä, että keskitetään tuotanto suurtiloihin ja silloin per, pienet perhetilat, paikalliset ja perinteiset tilat kärsivät tästä ja joutuvat tuhonomaksi. Minä haluaisinkin kysyä teiltä, eikö teillä olisi tavoitteena, onko teillä tavoitteena luoda vain tällaisia tehtaita olisi tuhat, lehmää, ma, tuhat maitolehmää, ja, ja niin sitten ne päätyvät monikansallisten omistajien käsiin. La parole Kuzniuk. Edustaja Kuzniuk, olkaa hyvä. No, no, no, no, pardon. Désolé, à monsieur Bogovic. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja, edustaja Bogovic. Bogovic. Eh, hvala. Dokument, kiga imamo pred sabo, Hyvä puheenjohtaja, tämä asiakirja, jota tällä hetkellä käsittelemme, käskittyy tuohon 13. kesäkuuta päivään. Nyt tuolloin kesällä kukat vielä kukkivat ja nyt kukat ovat lakastuneet. Tämä mietintö ei kyllä lepää nyt hyvillä perusteilla tilanne on muuttunut. Se, mitä on kirjoitettu kesäkuussa, ei enää päde. Yhteisen maatalouspolitiikan alalla on tehty paljon. Kaikki, mitä on tehty kiintiöiden lopettamiseksi, ei ole enää voimassa. Meidän pitäisi tunnustaa, mitkä ovat, mikä on nykytilanne maitoalalla. Euroopan maitokomitea otti minun yhteyttä eilen. Ne, jotka tuottavat maitoa vuoristoalueilla esimerkiksi, jotka investoivat uusiin kiinte- kiintiöihin. He ovat epätoivoisia, sillä he eivät tiedä, miten selviävät kiintiöiden lopettamisen jälkeen. Nämä maanviljelijät, jotka elävät epäsuotuisilla alueilla, kysyvät itseltään, miten he voivat selviytyä. Meidän pitäisi nyt soittaa kaikkia hälytyskelloja maitoalalla. Jos tilanne jatkuu tällaisena, niin uskon, että kahden kolmen vuoden kuluttua vuoristoalueilla ei ole enää maidon tuotantoa. Nuoret ihmiset eivät enää lähde tälle alalle, sillä alalla ei ole tulevaisuuden näkömiä. kasvatusala ei pysty, pysty sopeutumaan tähän muutokseen yhtä hyvin kuin muut alat. Ja siksi haluaisin pyytää, että kuuntelemme Euroopan maitokomiteaa. Sen mukaan meidän pitäisi toimia nopeammin ja valvoa tilannetta, tilannetta paremmin, sillä eurooppalaiset varat eivät onnistu pelastamaan eurooppalaisia viljelijöitä. Olette Madame Aguilera. Kiitos, edustaja Aguilera. Gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kaikki puheenvuorot puheenvuorot ovat viitanneet maitosektorin tilanteeseen. Olemmeko kaikki lukeneet tämän komission tekstin? Eihän sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, mistä täällä puhutaan. Aika yllättävää. Komissio tässä kesäkuun tiedotteessaan sanoi, että maitomarkkinoiden tilanne on suotuisa ja näkemykset ovat hyvät. Näkymät, anteeksi, näkymät ovat hyvät mutta ei tämä ole sektorin oma arvio, eikä se ainakaan heijastu meidän puheenvuorossamme. Tämä sektori, nimenomaan maitosektori, tulee ehkä katomaan, jos nämä kiintiöpolitiikka lopetetaan. Mitä tässä nyt ollaan tarjottu? Tässä puhutaan maitopaketista, tässä tarjotetaan, että edustetaan kulut, tuottajajärjestöjen toimitaan ja halutaan vain öö, pakottaa maidon tuottajat tähän normatiiviseen järjestelmään. Mitä tässä nyt todella tarjotaan? Se tarkoittaa sitä, että kaikilla sektoreilla pitäisi ö, olla se, mistä täällä nyt puhutaan, eli hintojen suuri vaihtelevuus. Täällä on haluttu ylläpitää maitokiintiöpolitiikkaa, mutta tässä ollaan menossa nyt paljon epävarmempaan suuntaan. Mehän tiedämme tässä valiokunnassa, että elintarvikeketju kärsii suunnattomasti, tuottajat kärsivät suunnattomasti, maitotuottajat kärsivät suunnattomasti. Tämä on yhteinen ongelma, eli sitä pitäisi lähestyä yhteisesti. Sen takia minä haluaisin erityistoimenpiteitä ja uuden tekstin. Minä haluaisin myös lopettaakseni sanoa, että tässä vähän selvitettäisiin siitä, mitä tarkoitetaan epäsuotuisilla alueilla. Eivät ne ole homogeenisia ja sen takia olisi aiheellista, jos me haluamme toimia ihan vakavasti epäsuotuisilla alueilla. Meillä pitäisi olla hyvät yhtenäiset kriteerit epä, epäsuotuisille alueille. Merci, merci Clara. La parole est à Madame Ribeiro. Kiitos, edustaja Rivera. Mais uma vez falamos sobre as medidas do chamado pacote de leite e penso que... Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme jälleen kerran tästä niin sanotusta maitopaketista. Ja jälleen kerran täällä on konsensus siitä, että maitopaketti ei riitä. On tärkeää, että maitoala voi selättää nämä haasteet ja voittaa tämän kriisin. Ja niin nythän Venäjän kauppasaarto vaikuttaa kovasti tähän alaan. Ollaan sanottu, että että komissio ei voi er- reagoida ennakoivasti. Nyt on, nyt on nähty ensimmäinen testi, miten kriisejä hoidetaan tulevaisuudessa. Keskiverto hinta on jo 10 senttiä alhaisempi kuin tuotantohinta ja minun maassani ollaan nähty, että tuottaji, tuottajahinnat alenevat. Minä tulen Atsoreiden saarilta tämä alue on hyvin syrjäinen seutu ja maito on hyvin tärkeää yhteiskunnalle ja ympäristölle. Sielläkin näemme välillisiä vaikutuksia kauppasaarrosta ja näemme, mitä tapahtuu, jos kiintiöt lopetetaan. Jo viime viikkoina hinnat ovat alentuneet kaksi, kaksi senttiä. Tammikuussa tilanne vielä pahenee. Siksi seurauksia on nyt helpotettava, tuottajia on suojeltava tuottajat eh, eivät pysty tässä tilanteessa selviytymään, eli pitää torjua markkina, markkinaongelmia. Meidän pitää estää äärimmäistä keskittymistä alueella. Tällä maitopaketilla ei ole, ole juurikaan vaikutuksia. Se ei korvaa kiintiöjärjestelmää ja siksi tarvitsemme lisäjärjestelmiä, jotka estävät kriisejä. Tässä pitäisi myös muistuttaa maidon alkuperämerkinnöistä ja markkinoita pitäisi valvoa myös tarkemmin. Toimet eivät tällä hetkellä riitä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kun katson tätä komission asiakirjaa, niin komissio uskoo, että tilanne maitomarkkinoilla on hyvä ja näkymät vakaat ja valoisat, joten kyllä tässä on kyllä katsottu asiaa sinisilmäisesti. Jos keskustelee toimijoiden kanssa, jotka seuraavat tilannetta syrjäalueella, niin kyllä tuotantoa ei todellakaan olla lisäämässä komission näkemällä tavalla. Jos lähdetään interventiojen hintoja nousema, nostamaan, niin se ei auta tilanteessa laisinkaan, koska se muuttaa erityisesti äh, suotuisilla alueilla hintataso huomattavassa määrin, joten tässä varsinaiset kannustimet kasvavat, mutta se ei tarkoita sitä, että tilanne paranisi. Edellisellä kaudella minä olin laatimassa mietintöä, kuten kollega Köstinger totesi, ja olisikin hyvä, että sieltä voitaisiin ottaa tiettyjä asioita esille. Siellä viitataan muun muassa epäedullisiin, epäedullisessa asemassa oleviin alueisiin ja vuoristoalueisiin, ja komissiolle sanottakoon, että näillä epäsuotuisilla alueilla ja vuoristoalueilla – tämä kiintiön jälkeisen ajan tuotanto saattaa häiriintyä, joten lyhyellä aikavälillä täytyy ryhtyä vastatoimenpiteisiin, mikäli haluamme välttyä äärimmäisen suurelta ongelmalta. Kiitoksia. Merci. La parole est à monsieur Beauvais. Kiitos, edustaja Beauvais. Monsieur le Président, je crois qu'il faut revenir. Hyvä puheenjohtaja, pitäisi palata kokonaisvaltaisiin luku, lukuihin. Vuonna 2014 Maidon tuotanto on ihan eu tasolla selkeästi 5-6 prosenttia. Tämä tarkoittaa 5,7 miljoonaa tonnia lisää tuotteita, joita ei jalosteta juustoiksi tai muihin, muihin, muihin hyvän lisäarvoa omaavaan tuotteisiin, vaan ne tuotetaan maitojauheeksi. Samanaikaisesti Uusi-Seelanti nostaa 10 prosenttia tuotantoaan. Yhdysvalloissa on myös nousua 2 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että kokonaisuudessaan planeetallamme tuotanto, jos ajatellaan EUta, Yhdysvaltoja ja Uutta Seelantia, noin 17-18 prosenttiin. Markkinat tänä päivänä sääntelevät vain sillä tavalla, että voimme globaalista ajatella yhtä 1,5 prosentin kasvua. Miten, mihin tämä tuotanto voidaan ottaa vastaan? Se ei ole mahdollista ilman hintojen alentamista. Selkeästi tarkoittaa sitä, että politiikka on ollut vastuutonta komission hoitamana. Se on tuhonnut kaiken sääntelyn. Sillä sen pitäisi nyt mennä ottamaan vastuu maanviljelijöiden maidon tuottajien eteen hinnan alentamisen takia ei ja ennen jo ensi kevättä 2015. Tänä päivänä voidaan todeta, kuinka komissiolla on vastuuton asenne. Se on vain antanut tuotantotilanteen jatkua. Ajattelemme tässä Irlantia ja ja täällä Irlannissahan annetaan 50 prosenttia nousua. Tämä on tällä kammottava tilanne. Minä haluaisin sanoa kollegoille, jotka eivät olleet kanssamme edellisessä maatalousvaliokunnassa. Silloin kun keskusteltiin tästä, tästä asiasta kiintiöjärjestelmän lopettamisesta, tehtiin ehdotus yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa. Kollega Dantaan teki sen ja tarkoituksena oli saada hyvää korvattavissa oleva vapaaehtoinen sääntelyjärjestelmä. Mutta komissiohan kuitenkin tätä tuettiin. Minä haluaisin nyt maatalousvaliokunnalla olisi rohkeutta tukea tätä tiukkaa kannanottoa vastaan Euroopan komissiotankaan täysin vastuuton toimissaan, joka on lähettämässä maanviljelijät ja maidon tuottajat seinää vasten. Edustaja Senra seuraavaksi. Obrigada. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin, että komissio kunnioittaisi maidon tuottajia ja heidän toimiaan. Ei meille voida esitellä tällaista mietintöä, joka on täysin väärä suhteessa nykytilanteeseen toisekseen maitopaketti on jo osoittanut useammankin kerran, että se on hyödytön. Ei se palvele nykytilanteessa yhtään mitään. Sopimukset, sopimusten pitäisi taata oikeudenmukaiset hinnat tuottajille, mutta näin ei ole, mutta eikä neuvottelussakaan ole edistetty Vapauttaminen on hyvin kielteistä. Se tuhoaa hyvin paljon maidon tuotantoa Euroopassa. Minä haluaisinkin, että tässä mentäisi nyt hieman ajassa taaksepäin ja luotaisiin tehokkaat mekanismit, jotta voisimme todella säännellä tuotantoa ja maitomarkkinoita koko EUn alueella. Kiitos. Merci, Madame Neusch. Kiitos, edustaja Neusch. Ich möchte auch von meiner Seite noch mal Minäkin haluaisin korostaa, että olen sitä mieltä, että maitoalalla on tiukka tilanne. Komissiolle pitää sanoa, että komissio ei voi esittää, että ei tietäisi mitään tästä. Komissio tietää tästä. Komissio tarvitsee vain lukea lehtiä sen tietääkseen. Joskus riittää, että lukee lehtiä, jotta näkee, minkälainen tilanne todella on maitoalalla. Me näemme tämän Saksassa ja tämä tilanne pahenee vielä edelleen, nimittäin että yritykset syövät toisensa. Toi, yritykset haluavat aina selviytyä ja kysymys kuuluu vain, kuka jaksaa mihin asti. Jos yksi yritys äh, joku toinen yritys lopettaa, niin silloin tuottaa, tuotantomahdollisuudet taas nousevat. Eli Tyytymättömyyttä on paljon. Maanviljelijöiltä kuullaan, että, että kilpailu on kovaa naapuritilojen kesken. Ja tämä tyytymättömyys pitää saada nyt hallintaan. Kuten kollegat, kollegat kuitenkin sanovat, että tässä on, on epäsuotuisten alueiden ongelmat ensisijalla, mutta näin ei ole. Tässä on koko koko tuotantoketjun ongelma kyseessä, tuotantoketjun, joka tuottaa alle myyntihintojen. Ähm, eli, eli nämä yritykset, jotka nyt vielä selviytyvät, niille, ne saavat ongelmia viimeistään, kun yritys siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Komission pitää nyt vihdoinkin tarttua toimeen. Merci, merci. La parole est à monsieur. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Roselink. Ja, ich frage mich bei dieser Diskussion. Niin, keskustelua seurataessa pohdin sitä, että missä ovat ne, jotka sanoivat, että kun kiinteistö luovutaan, niin sitten toiminta on taloudellisempaa, päästään vientimarkkinoille. Näitä ääniä ei ole täällä kuullut laisinkaan. Valitettavasti vain fakta on se, että kiinteistö luovuttaessa teemme virheen. Ja arvoisa kollega Nicholson, tekstin lopussa olisi pitänyt sanonut, että meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voimme vaikuttaa markkinoihin. Tilanne on dramaattinen, sitä ei tarvitse täällä toistaa. Mutta pelkään pahoin, että lopussa tilanne on sellainen, että lähdemme tukemaan vientiä, eli käyttämään välineitä, joita emme halunneet enää käyttää, interventiot, mutta me emme puutu laisinkaan volyymiin, ja siihenhän meidän pitäisi puuttua. Ja suuryritykset, jotka haluavat kasvattaa karja määrää 153 sataa, ja kaikki vain luulevat, että tuotteet menevät jonnekin markkinoille. Ja yllätys, yllätys, kiinalaiset eivät haluakaan näitä maitoja itselleen. Eli tilanne on parant- heikentynyt entisestään miksi me tehostan niitä välineiden käyttöä, jotka on jo, ovat jo olemassa, eli tämä Euroopan maitomarkkinoiden seurantakeskuksen käyttöä. Eli voitaisiin hiukan ohjata markkinoita, ja jotta tiedetään, että nyt kun ylitarjonta on olemassa tai syntymässä, niin voitaisiin ikään kuin ryhtyä vasta toimenpiteisiin. Eli miksei YMP-neuvottelussa, kuten kollega Don Tantosesi, otettu tällaisia ratkaisumalleja yhteen esille. Ei tässä paljon hyötyä ole viljelijöille, jos me täällä vain maalamme piruja seinille. Me tarvitsemme ratkaisumalleja komissiolta. On eh, pettymys, että komissio sanoi, että kiintiöistä liuvutaan ja markkinat avataan ja maailmanmarkkinat vievät kaiken eh, tuotannon. Joten meidän täytyy todellakin täällä valiokunnassa kirjataan yksin kansiin jotain sellaista, joka todellakin kuvastaa tämän hetkistä tilannetta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos edustaja Robbi. Kiitos. Olen uusi parlamentin jäsen ja tämän valiokunnan jäsen. En tiedä, mitkä motiivit johtivat siihen, että kiintiöjärjestelmä haluttiin lopettaa, mutta ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen nyt huolen aiheista tämän suhteen. Olen samaa mieltä tästä asiasta. Tuo aika, jolloin tämä ehdotus tehtiin ja nykypäivä ovat aivan erilaisia. Tilanne on aivan erilainen. Me olemme nyt me näemme hyvin vakavia seurauksia tästä, kun tämä ehdotus ja päätös pannaan täytäntöön. Me olemme vastuussa tästä, joten siksi meidän pitäisi keskeyttää kiintiöjärjestelmän lopettaminen, sillä se johtaa ongelmiin. Tai sitten, jos kiintiöjärjestelmä kuitenkin lopetetaan, niin meidän pitäisi hyväksyä siitä johtuvat päätökset. Eli yksi toimi olisi tämä maksuketjun hoitaminen. Eli entä, entä sitten perushinta, sitä tointa toteutetaan esimerkiksi Yhdysvalloissa. Jos emme tee nyt mitään, niin ihmiset varmasti alkavat kysyä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Venäjän kauppasarto tarkoittaa sitä, että tuottajat eivät enää tiedä, mitä tuottaa ja mitä tehdä. Tuottajat miettivät, mitä tapahtuu sitten, kun kiintiöt loppuvat. Me tiedämme, että joissakin valtioissa yhdessä yössä vientimarkkinat romahtivat. Ja tämä johti myös maidon hinnan romahtamiseen. Raaka-ainetta myödään alle tuotantohinnan ja raakamaito ei ole sellaista, että sitä voitaisiin varastoida eh, ja odottaa hinnan nousemista. Tilanne on täysin kestämätön. Pahempaa kuitenkin on se, että meillä ei ole tällaista puolustusmekanismia Euroopan unionissa. Meidän pitäisi luoda se ensiksi ennen kuin kiinteät lopetetaan. Ehdotan, että tässä vaiheessa nyt voisin sulkea puheenvuoro listan, eli ja nyt annan puheenvuoron edustaja Donanolle ja edustaja Smith voi valmistautua. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Mietinnön laatija Nikolso ihan aiheellisesti muistutti, että markkinat ovat yllättävät ja arvaamattomat, mutta kun viisi vuotta sitten poistettiin maitokiintiöt, jotkut meistä halusivat varoittaa sääntelyn purkamisen riskeistä ja nyt meidät on sitten työnnetty seinää vasten. Tässä on kaksois kahdelta tapaa huono tavalla. Meillä on tuotannon kasvu ja myös Kiina. Ei, ei se tarkoita vain, että uudessa sellaista Yhdysvalloissa tuoton kasvaa, se kasvaa muuallakin. Tässä on lähdetty käyttämään saksia, mutta vähän huonosti on toimittu, koska tässä on maitotuotantoon aiheutettu paha vauriota. E, toivottavasti komissio tajuaa, minkälainen tilanne on syntynyt. En tässä nyt halua mitenkään sen raskaammin tätä toistaa, mutta meidän täytyy ajatella, miten tämä vaikuttaa karjantuotantoon, naudanlihatuotantoon. Lehmä on myös, siis se tuottaa maitoa, mutta sitä käytetään muuhunkin jalostustarkoitukseen. Kun tuottajat tuottavat maitoa, he käyttävät lehmää, nautaa lihan tuodantontoon. Eli samalla myös tämä tuotan, tuotanto toisella tapaa tukkeutuu markkinoilla. Eli siinä on kaksoisvaikutus, se liittyy maidon tuotantoon ja naudanlihatuotantoon. Komissio pitäisikin sanoa, onko sillä nyt jotakin hälytysmekanismeja, miten voidaan tarkkailla rajata tätä kaksoistuotantoa, ja kun haluaako se nyt laittaa jotakin toisenlaisia mekanismeja käyttöön, ja toivottavasti komissio ilmaisi itsensä selkeästi, meidän pitää nyt ottaa uudet sääntelymekanismit käyttöön. Edustaja Smith, olkaa hyvä. President, uh, thank you. I, I, I find myself in Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen hiukan hankalassa asemassa sillä vuosessa 2007. Olen ollut täällä mukana ja silloin vuonna 2007 kollega Nicholson eh, esitti samaisen aiheeseen liittyvän tekstinsä. Silloin kollega Bolsin kanssa asiasta keskusteltiin. Tämä ei ole mikään uusi asia, niin kuin monet ovat täällä väittäneet. Me olemme useampaan otteeseen tässä vuosien saatossa käsitelleet tätä jo silloin, kun puheenjohtaja valittiin tähän tehtävään, ja tätä ongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Meidän täytyy vain muistaa, että kyse on rakenteellisesta ongelmasta, joka, jonka ala on kohdannut, ja kyllä viljelijöilläkin on oma vastuunsa kannettavana Monia ongelmia on ollut tähän liittyen olemassa. Nyt on puhuttu kauppasaarosta ja jotain muuta tulee myöhemmässä vaiheessa. Meidän täytyy katsoa, että miten maitoa voidaan tuottaa. Meillä on ylituotantoa monissa jäsenvaltioissa ja se ei tietenkään edes auta tilanteen kehittymistä. Myöskin rakenteellisia ongelmia on olemassa. Eli veljelijät pitävät itseensä, itseään kilpailijoina, eivätkä yhteistyökumppaneina naapureiden kanssa. Eli osto mahdollisuudet eivät ole yhtälaiset alle, joten tuotantoketjussa on olemassa ongelmia. Tähän komissio voisi puuttaa. Ja mitä komissaari kulmistilaisuudessa totesi, Äh, hän sanoi, että hänellä olisi toimivia ratkaisumalleja tarjolla ja saksalaisten tavoin sanoisin, että meidän täytyy katsoa YMPn kakkospilaria. Sitä kautta voitaisiin tilanteeseen muuttaa siten, että viljelijät tekevät yhteistyötä ja saavat siten tilannetta parannettua. Jos siihen ei puututa, niin silloin rakenteelliset ongelmat pysyvät ennallaan ja asia palaa pinnalle ja ihan uudestaan ja uudestaan, ja tämä ei todellakaan ole mikään uusi seikka. Kiitoksia. Merci. La parole est à monsieur Agnew. Kiitos. Edustaja Agnu ja edustaja Dantan valmistautuu. In... Kiitos puheenjohtaja. Yhteenvetona maitopaketti paketilla ei ole huomattavaa vaikutusta ollut tähän asti. Vaikutukset ovat vahvistaneet ö, olemassa olevia tilanteita ja tuottajaorganisaatioiden ö, vaatimukset ovat menneet kuuroille korville. Tuottajat eivät halua tehdä yhteistyötä ja lisäksi yleinen vaatimus on, on luoda monimuotoisuutta, mutta ei tehokkuutta. Eli parempaa johtajuutta tarvittaisiin brittipolitiikassa. Eli pitäisi luoda paikallista lisäarvoa ja luoda integraatiota niin, että se sopii brittiviljelijöille. Mitä voisimme tehdä Iso-Britanniassa? Tuottajajärjestöistä pitäisi tehdä niin isoja, että ne olisivat samalla tasolla supermarkettien kanssa Entä sitten futurimarkkinat? No vihreä lobby, lobbaajat, vihreät lobbaajat eivät tästä pidä, sillä he sanovat, että tämä luo hintojen vaihtelevuutta tai heilahteluvuutta, mutta näin ei ole. Itse asiassa futurimarkkinoilla voidaan rajoittaa heilahteluja. Me tarvitaan siis spekulaatiota, me tarvitaan futurimarkkinoita sekä eh, kuluttajille että tuottajille. Entä sitten EUn hallintotaakka maitoalalla. Esimerkiksi kai koko jätehuolto ja kaikki on niin kallista, kaikki EU-politiikka on niin kallista, että tässä ei ole pelkästään maitoalasta kyse. Näin voitaisiin, voitaisiin auttaa maitoalaa. Lopetan tähän, koska puheaikani on loppu. Edustaja Dantin, olkaa hyvä. Si, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä maitokysymys on jo edellisellä vaalikaudella synnyttänyt tuntikaupalla keskusteluja. Ei tässä nyt voi mitenkään sanoa, että ei muista. Me teimme aika paljon ehdotuksia yhteisen markkinajärjestelyn mietintö. Minä muistutan, että tuolloisen maatalousvaliokunnan jäsenet, riippuen tietysti kansallisuudesta, eivät kaikki aukottomasti tukeneet tätä. Ja neuvostossa joidenkin hallitusten edustajat myös vastustivat näitä toimenpiteitä. Eli tänä päivänä olisi aiheellista, että jokainen jäsenvaltion hallitus, nimenomaan ne, jotka kieltäytyivät siitä, että yhte, yhteinen markkinajärjestely pitäisi sisällään joitakin toimenpiteitä, nimenomaan maitosektoria ajatellen, ja että voitaisiin sitten antaa komissiolle joitakin työvälineitä käyttöön, joita se voisi aktivoida. Minä muistutan nyt yhden artiklan tästä markkinajärjestelystä, että kun on kyse vakavassa kriisissä, uskon, että maitotilanne on sitä, että silloin komissiolla olisi mahdollisuus tehdä uusia ehdotuksia, miten puuttua tilanteeseen, mutta kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten maitopaketin tiimoilta on pakko todeta, että että onko meillä nyt ihan tässä litte aivokäyrä kyseessä, pelkkää viivaa vain aivokäyrän osalta, koska ei ole mitään toimenpiteitä. Mikä työryhmä on hyödyttänyt meitä? Ei mikään. Mitä on tehty? Ei yhtään mitään. Minä haluaisin muistuttaa teille, että vastuu on kyllä usealla taso, taholla tällä sektorilla. Tässä salissa me myös järjestimme, osallistuimme konferenssi, jonka edellinen komissaari järjesti maitokysymyksestä. Eikä tässä nyt voi olla muistamatta sitä, kuinka järjestettiin suuri kampanja teollisuuden taholta Siihen kytkeytyivät monet ammatilliset järjestöt ja meille sanottiin, että markkinoilla ei enää tarvita mitään kriisiä varten tehtyjä ehdotuksia, eli ne, jotka näin vakuuttivat kovaa ja kuuluvasti eilen, mutta nyt pitävät vain kädet taskuissaan, jotta voisivat jotenkuten hoitaa kriisin seurausvaikutukset. Maitopaketista tehtiin ehdotus, sopimuksellinen ehdotus, jonka avulla pyrittiin hieman pehmentämään kriisin vaikutuksia, mutta miten näihin toimenpiteisiin on ryhdytty, miten niitä on sovellettu? Ne, jotka vastustivat niitä toimenpiteitä, miten, missä he ovat nyt, mitä he tekevät nyt? En minä halua tässä nyt ruveta itkeä vollottamaan. Meidän pitää tässä nyt sääliä erityisesti maidon tuottajia, jotka on jätetty täysin oman onnensa nojaan, koska markkinat, markkinat ovat heijastaneet vain joidenkin tärkeitä profiileja, mutta nämä täällä eivät ole nyt paikan päällä vastaamassa tekosistaan. Kiitos Dantan tästä puheenvuorosta. Nyt edustaja Kaputo, olkaa hyvä. Grazie, grazie Presidente. No, anch'io intervenendo per ultimo, ovviamente. Molte cose sono state... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Paljon täällä on jo sanottukin asiasta, mutta saaneen korostaa, että minäkin olen erittäin huolissani siitä, miten EU voi ottaa käyttöön sääntöjä, joilla voitaisiin puuttua hintojen epävakauteen. Kyse on rakenteellisesta kriisistä. Kyse ei ole mist pelkästään maitokiintiöistä. Ja kuten täällä on jo todettu, niin komissio oli liian hyvä uskoinen tässä asiassa. Tässä sanotaan, että liian varhaisessa vaiheessa tai ei voitu näitä negatiivisia vaikutuksia, joita maatapaketilla oli, niin lähteä arvioimaan. Ja lisäksi komissio sanoo, että EUn säännöt voisivat muuttua lyhyellä aikavälillä, mutta mitään ei tehdä alaa auttaaksemme. Kyse on kuitenkin tärkeästä alasta ja tällä voi olla melkoisia sosiaalisia vaikutuksia. Joten muiden tavoin haluan nyt vedota komission suuntaan sanoen, että komission pitäisi mitä pikin, miten tehdä jotain. Mitä pidempään tässä vain pohditaan, mitä pitäisi tehdä, niin sitä suurempi riski on, että tuhoamme kokonaisen alan. Kiitoksia. Edustaja Kanjete. Kiitos, puheenjohtaja. On hyvin tärkeää taata hintavakaus, jotta viljelijät saavat vakaan tulon ylituotannon ja kriisin tilanteissa. Valiokunta-aloitteinen mietintö, jonka teki kollegamme Nicholson maitopaketista, siihen pitäisi sisältää myös ratkaisuja ja toimia, jotka takavat ta- todellisen avun maanviljelijöille sellaisissa tapauksissa, jossa, ovat, jossa heihin vaikuttavat toiset EU-politiikan päätökset. Nykyistä kriisiä, nykyinen kriisi maito-, liha- ja vihannesalalla Venäjän toimien takia on hyvä esimerkki. Nämä nykyiset markkinahallintatoimet eivät riitä tässä paketissa. Ja me näemme, että kuten yksityiset varastointiinterventiot, nämä toimet eivät palvele tarkoitustaan. Eurooppalaisten viljelijöiden tilanne pahenee päivä päivältä. Ennen kaikkea tilanne on Baltian maiden ja Suomen maitoviljelijöille hyvin vaikea. Monet heistä ovat joutuneet konkurssiin. Eilen lähetin kirjeen puheenjohtaja Junckerille ja komission jäsen Hoganille ja myös budjettivaliokunnan puheenjohtajalle, jotta voisimme löytää hyvän ratkaisun tähän kiireelliseen ongelmaan. Tiedätte kaikki, että Euroopan komissio on nyt siirtymässä pois, pois, siirtämässä pois näitä 460 miljoonaa euroa maataloudesta muihin poliittisiin tarkoituksiin. Me emme halua, me kyllä to, ymmärrämme, että nämä muutkin ongelmat pitää ratkaista, mutta näiden varojen ei pitäisi tulla maatalouden alalta. Tämä kriisi johtuu Venäjän rajoitteista. Edustaja Boda. Constatăm că problema laptelui este una complexă, iar Comisia... Paljon kiitoksia. Maito-ongelma on monimutkikas sellainen ja komission pitäisi vain ymmärtää, että tämä on hyvin hankala ala Lehmät eivät ole mitään koneita, jotka voidaan pistää varastoon joksikin aikaa. Leikkauksia on maataloussektorilla harjoitettu ennenkin ja lisäleikkauksia on tulossa, joten miten aiomme ratkaista tilanteen? Komission pitäisi keskittyä uusien markkinoiden, ulkoisten markkinoiden etsimiseen tuotteillemme, jotteivät hinnat laskisi edelleen ja toisaalta komission pitäisi löytää myöskin rahoituksellisia ratkaisumalleja sellaisille tiloille, jotka haluavat muuttaa tuotantoon ja siirtyä lihan tuotantoon. Erityisesti silloin, kun kyse on niin sanotusta sekatiloista, joilla tuotetaan sekä maitoa että lihaa, joten en tiedä, miksi meidän pitäisi tuoda Argentiinasta asti lihaa, kun tuotanto voitaisiin hoitaa myöskin EU-ssa. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Jah. Anteeksi. Kiitos. Me kaikki tiedämme, että maiden hinta on alentunut ja me tiedämme, että meidän pitää auttaa tässä tilanteessa. Siinä edellinen puheen oikeassa, mutta pitää käydä reilua keskustelua, sillä pitää todeta, että kaikissa maitoalan kriiseissä tähän mennessä, jota on ollut paljon, nämä kristit ovat kaikki syntyneet ilman kiintiöitä. Kiintiömäärän hallinta välineenä ei ole ikinä toiminut. Me olemme aina sallineet sen, että kiintiöistä huolimatta aina tuotettiin enemmän kuin tarvittiin. Poliittinen tahto puuttui. Ja kiintiöt ovat jopa johtaneet väärin kannustimiin. Me emme ole poliittista syistä alentaneet kiintiöitä ja ja tuottajat sitten ovat täyttäneet kiintiön, miksipä ei. Siksi jos uskoo, että kiintiöillä, nykyään ne kiintiöt ovat vielä, vielä voimassa, en usko, että, että kiintiöiden loppuessa maailma romahtaa. Ei se niinkään ole. Vielä tästä, tuosta mietinnöstä. Maitotuottajien tuottajille pitää antaa enemmän yrittäjyyden vastuuta. On esimerkiksi on minun alueellani ollut mu, mu, monia väittelyitä hinnoista, A-hinnoista, B-hinnoista, niin, niin poispäin. Ja minun kysymykseni esittelijälle komissiolle olisi se, tai ehdotuksena olisi, että maitotuottajille annettaisiin mahdollisuuksia tai heiltä vaadittaisiin myös vastuuta tuottajajärjestöiden ja muiden, ähm, muiden kautta toimia. Ja sitten maatalouden toinen pilari. Meidän pitäisi ei pelkästään epäsuotuisilla alueilla auttaa maitotuottajia ja koulumaito-ohjelma pitää lopultakin keventää, byrokratia pitää lopettaa, jotta ohjelma voidaan toteuttaa. Merci. Madame vous avez la parole. Kiitos, edustaja Dot, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen iloinen, että tästä asiasta keskustellaan. Kun otin syyskuussa asian ensimmäistä kertaa esille, niin totta puhuen, niin tähän ei kovikaan panakasti tartuttu, mutta tilanne on muuttunut hintamarkkinoilla hankalammaksi. Monet ovat realistisia viljelijöitä. He tietävät, että markkinat muuttuvat, mutta he eivät voi hyväksyä sitä, että koko ajan mennään vain alaspäin ja vielä pidemmän aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että tilat eivät ole enää eläinkelpoisia. Tiedämme, että on olemassa mm, ylituotantoa, maailmanmarkkinoilla hintavaihtelua ja muuta, eli meillä on olemassa ongelma, joka liittyy myöskin näihin kiintiöihin, mutta meidän täytyy muistaa, että me, meidän ei tulisi uskoa siihen, että hinnat tulisivat vakalle tasolle, kun kiintiöistä luovutaan, joten tässä täytyy komissiokin täytyy toimia. Ja on hyvä, asia on keskustel, asiasta on keskusteltu, mutta voitaisiinko meille kertoa, että miten hän tulkitsee markkinoita esimerkiksi vuonna 2015 ja uskooko hän, että tämä epävakaus hintojen suhteen muuttuu miksikään? Ja aikooko komissio todellakin katsoa näitä realistisia interventiohintoja, että esimerkiksi myöskin vientitukien käyttöön otto, onko sitä harkittu? meidän täytyisi todellakin ajaa tätä keskustelua ja meidän pitäisi viimeisen tässä hetkessä äh, lähteä eri tielle kuin mitä nyt on ehdotettu. Ala on ollut innovatiivinen ja yrittäjähenkinen, mutta me olemme avanneet Venäjällä juuri ennen kauppasaaron alkoa uusia markkinoita, joten me toimimme innovoivasti mutta kuten kollega Buvis ehdotti, ensi keväänä naapurivaltioista saattaa virrata maitoa alueellemme vaikka ja kuinka paljon, kun kiintiöistä purjitaan ja tämä saattaa vaikuttaa eurooppalaisen alaa omallakin vaalipiirilläni erittäin suurissa määrin, joten kyse on todellisista ihmisistä, todellisista tiloista, jotka sitten joutuvat nielemään tämän katkeran kalkin. Kiitoksia. Kiitos edustaja Wokesikowski. Dziękuję panie przewodniczący. No, podstawowym problemem są e, dla, dla wielu rolników. Kiitos. Perusongelma maanviljelijöille ennen kaikkea Puolassa ovat rangaistukset maitokiintiön ylittämisestä. Siksi haluaisin vielä kerran vedota komissioon. Heikentäkää näitä rangaistuksia tai poistakaa ne kokoon, sillä maanviljelijöitä rangaistaan tässä kaksinkertaisesti. Ennen kaikkea tässä tilanteessa, jossa on Venäjän kauppasaarto, viljelijöillä on nyt jo suuria vaikeuksia ja he saavat vain vähän tukea. Kun nyt tässä tilanteessa heidän pitää vielä maksaa rangaistuksia kiintiöiden ylittämisestä, niin vaikka sellaisissakin tilanteissa, e, jossa kiintiöiden ylittäminen ei ole aiheuttanut mitään haittaa, sillä Euroopan kokonaiskiintiö ei ole ylittänyt, kaikki tämä antaa minulle syyn vedota komissioon, että rangaistukset pitäisi poistaa. Tämä on perustavanlaatuinen toimi, joka pitäisi nyt kyllä toteuttaa. Muuten maitotuotanto romahtaa ennen kaikkea Suomessa, Baltian maissa ja Itä-Euroopan maissa. Mutta myös Puola on hyvin vaikeassa tilanteessa. Meidän pitää nyt puolustaa maitotuottajia. Heitä ei pitäisi rangaista. Ennen kaikkea nyt tässä tilanteessa, kun Venäjän kauppasaarto vaikeuttaa tilannetta, tilannetta tuottaja ei ole tuettu tarpeeksi. Kiitos. Edustaja Asekamp seuraavaksi. Dank u wel, voorzitter. Um... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tilanne maitoalalla on huolestuttava ja Mielestäni asiakirjasta tämä ei kuvastu riittävällä tavalla. Alankomaissa maitosektorilla voidaan katsoa hiukan tulevaisuuteen, eli me tiedämme, miltä eurooppalainen tulevaisuus maitoalalla tulee näyttämään. Monet tilalliset olettavat, että kiintiöstä luovutaan, ja tämä johtaa siihen, että tilat kasvavat kasvamistaan, maidon tuotanto kasvaa, ja tietenkin hinnat laskevat. Herra puheenjohtaja, tilojen määrä kaksinkertaistuu. Ne ovat jopa tuhansien, tuhansia eläimiä pitäviä tiloja, joiden pinta-ala on 15-20 jalkapallokentän kokoista. Joten nämä tilat ovat suuria, mutta nämä tilat myöskin eivät voi sitten välttämättä enää kilpailla maailmanmarkkinoilla, koska kilpailu kovenee koko ajan maailmanmarkkinoilla. Ja me tiedämme oikein hyvin, että maidon kulutus tai maidon käyttö ei ole välttämättä niin terveellistä kuin aina väitetään. Ja me tiedämme, että maitosektori aiheuttaa myöskin ilmasto-ongelmia. Täällä puhutaan, että syrjäisiin seutuihin pitäisi panostaa, mutta meidän pitää olla tukien osalta juuri pidättyväisiä. Jos me haluamme tarjota virikkeitä, niin niitä pitäisi tarjota niille tuottajille, jotka toimivat rehellisin keinoin. Kiitoksia. Kiitos edustaja Carty. Chairman, and my apology. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi herra Nicholsonilta, että en ollut paikalla hänen alustuksensa aikana. Tämä on erittäin tärkeä mietintö, mitä tulee parlamentin kantaan maitoalan tulevaisuuden näkymiin. Ja komission omassa asiakirjassaan loppu yhteenvedossa ensimmäinen lause on kyllä paljastava. Siinä sanotaan, että maitomarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä suotaisa ja keskipitkän aikavälin näkymät ovat hyvät, vaikka saattaa tulla vaiheita, jossa on äärimmäistä hinnan heilahtelua. Eli tässä toetaan, että hinnan heilahtelua tulee olemaan ja ihmisten pitäisi päästä tästä yli tällaisessa tilanteessa, jossa pienet maitotuottajat joutuvat lähtevät markkinoilta. Ja maidon, maitomarkkinoiden seurantakeskus, jota tällä hetkellä luodaan, se voi lähettää ennakkovaroituksia komissiolle sellaisissa tilanteissa, joissa hinnan heilahteluita esiintyy. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että tämä turvaverkko on riittävä maitotuottajien suojelemiseksi toivon, että lisätoimia ehdotetaan ja toivon, että Nikolsonin mietinnössä niitä myös ehdotetaan. Ja meidän pitää ennen kaikkea tukea maaseutuyhteisöjä ja pieniä maidon tuottajia. Toivon, että tuleva mietintö ehdottaa toimenpiteitä, jotka suojelevat näitä osuuskuntamalleja, jotka toimivat monissa jäsenvaltioissa hyvin. Osuuskuntamalli on palvellut maitoalaa oikein hyvin ja sitä pitäisi myös tukea. Kiitos ja viimeisenä hoitama. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin tukea kollega Jaaria. Täällä todettiin, että kiintiöjärjestelmä voisi olla ratkaisumalli näillä epävakoilla markkinoilla. Vuonna 2008 hinnat olivat hyvin alhaisella tasolla. 2013 oli hieno vuosi. Meillä on olemassa epävakaat hintamarkkinat. Mielestäni vientituet ovat huono asia. Se vain siirtää tätä ongelmaa toisaalle. Meidän täytyy varmistaa, että maitomarkkinat ovat kilpailukykyiset maailman markkinoilla ja toivoisi parempaa sääntelyä ja enemmän pelivaraa yrittäjyydelle. Myöskin viherryttämisasiat täytyy huomioida tässä yhteydessä. Kiintiöasia, kiintiöjärjestelmä voi kyllä johtaa hintojen nousuun, mutta minä uskon, että näitä varoja voitaisiin käyttää parempaankin tarkoituksen. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Nyt komissiosta meillä on täällä edustaja paikan päällä. Teitä on nyt jo varoitettu tämän aiheen vaikeudesta ja tärkeydestä. Tämä on monimutkainen kysymys, tämä maitokysymys. Realiteetti, todellisuus on yksinkertainen. Sektori painii suurissa vaikeuksissa. Eli täällä on noussut nyt monia kysymyksiä, mutta yksi kai on ylitse muiden. Mutta mutta äh, kyllä kysymyksen hahmottelu on hyvin laajaa. Tässä on kyse siitä, että minkälaisen maitotaloustuotannon me haluamme e- EUlle. Tämä Nicholsonin oma mietintö on tärkeä, koska se on kiireellinen. Asia on kiireellinen, asia on huikean vaikea minkälaisia vastauksia tai ratkaisuvaihtoehtoja tarjoatte meille? Jos täällä on esitetty kysymyksiä, onko uusi komission jäsen tässä uudessa tilanteessa, joka vain heikkenee ja huonoinen, onko hän sitä mieltä, että meillä on riittävästi hyviä työkaluja, jotka ovat soveltuvia tähän työsarkaan? Teillä on kymmenen minuuttia, jotta te voisitte tiivistää nyt nämä kaikki lukuisat kysymykset ja antaa joitakin vastauselementtejä jotta voimme todella lähestyä tätä kysymystä asianmukaisesti. Sen jälkeen annan vielä puheenvuoron edustaja Dikonolsille, jotta hän voi tehdä loppuyhteenvedon. Oui, merci, monsieur le président, et merci pour vos... Kiitos puheenjohtaja, kiitos teidän kutsustanne tulla tänne paikan tälle. Kiitos valiokunnan jäsenille, kiitos edustaja Nikolsonille siitä mielenkiinnosta, jota hän on osoittanut tätä asiaa kohtaan ja valiokunta on osoittanut tätä asiaa kohtaan, tätä teemaa kohtaan, joka on äärimmäisen tärkeä todellakin teidän kysymyksenne lopussa on sen sortinen, että en ehkä pysty antamaan siihen vastausta, milloin ei ole vielä ollut mahdollisuutta puhua asiasta syvällisesti uuden komission, vastaavan komissaarin kanssa. Ja minä haluaisin antaa hänelle ehkä antaa aikaa alussa ennen kuin hän joutuu vastaamaan lukuisiin kysymyksiin, että hänellä on aikaa pohtia, koska tässä on nyt avattu suuri keskustelu. Mutta olen aivan vakuuttunut, että alasta vastaava komissaari haluaa tulla mahdollisimman pian vastaamaan teille tänne valiokunnan eteen teidän ja huolenaiheisiin. Niin todella odotamme innolla keskusteluja valiokunnan ja esittelijä Nicholsonin kanssa tulevina kuukausina. Yritän nyt puheaikani puitteissa vastata neljään eri kysymysosioon. Toivottavasti näin saan vastattua kaikille. Ensinnäkin maito, tämä maitoraporttimme on kesäkuulta, eli siitä on nyt kulunut viisi ja puoli kuukautta. Siinä oli kyse maitopaketin toiminnasta. Keskustelu ja herra Nikossonin tavoite on päästä pidemmälle, eli näyttää, että tästä aiheesta on paljon enemmänkin sanottavaa. Kuulin tämän aamun kommenteista sellaisen keskustelun, joka menee vielä paljon pidemmällekin kuin tämä meidän raporttimme, joka on hyvin rajoittunut. Ja e, tässä mennään myös pidemmälle kuin lainsäädäntöpuitteet, joista sovittiin myös tämän parlamentin kanssa. Tässä raportissa oli tarkoitus puhua soft landingin yksityiskohdista ja alan ja pettymyksestä siihen, miten ala on suhtautunut näihin toimiin. Kun katsomme, eh, on hieman pettymys kun katsomme, miten vähän jäsenvaltioita on käyttänyt näitä toimia kiintiö, kiintiöiden lopettamisen huolien vähentämiseksi. Eli siis tässä on, ei olla onnistettu. Voimme siis viedä hevosen veden ääreen, mutta emme voi pakottaa sitä juomaan. Jäsenet täällä puhuivat aivan er- perustellusti ongelmista, joihin on vastauksia, mutta en voi vakuuttaa, että maitoalat so- seuraa näitä kaikkia toimia, enkä ole vastuussa yksittäisten viljelijöiden toimista. No, mitä on tapahtunut kesäkuun jälkeen? Tietysti paljon. Jo kesäkuussa näimme, että suotuisa hintakehitys ja MEPit ovat myös täällä maininneet, että, että hinnat eivät koskaan ole olleet näin korkealla. Ja nyt olemme huomanneet sen, että tämä myönteinen kehitys on kääntynyt alaspäin suuntautuvaksi. Tämä johtuu talouskriisistä ja Kiinan vähentyneestä kysynnästä sekä ehkä myös ylitarjonnasta tällaisessa maan kolkossa Tämä mainitsi, mainitsi ennen kaikkea herra Bove. Ja tämä trendi vahvistui Venäjän kauppasaaron takia sen jälkeen, kun raporttimme julkaistiin. Ja tämä on tietysti muuttanut tilannetta melko paljonkin. Ja komissio jakaa monet näistä huolenaiheista, joista puhuttiin tänään. Meidän pitää katsoa, miten nämä kaksi tekijää toimivat yhdessä. Meidän pitää siis nyt valmistautua vaikeisiin kuukausiin. En kiellä sitä. Herra Kaati luki ensimmäisen lauseen kohdasta neljä tästä raportista. Minä nimittäin halusin viitata myös tähän lauseeseen. Tässä lauseessa sanotaan, että markkinatila on tällä hetkellä suotuisa ja keskipitkän aikavälin tulevaisuuden, keskipitkän aikavälin tulevaisuuden näkymät ovat hyviä, vaikka tulee olemaan myös äärimmäisiä hinnanvaihteluita. Eli pitkän aikavälin tulevaisuuden näkymät maitoalalla ovat hyvät, eikä tätä sano pelkästään komissio, vaan myös tutkimukset, muiden instituutioiden tekemät tutkimukset vahvistavat tämän tiedon. Eli, eli tässä on siis markkinan vaikea tilanne, josta olemme kärsineet aikaisemminkin vuonna 2008-2009, tullut samaan aikaan Venäjän tilanteen kanssa. Venäjän tilanne on vaikuttanut vähemmän kuin 4 prosenttia, vähemmän kuin, vähempää kuin 4 prosenttiin Euroopan maidon tuotannosta. Mutta meidän pitäisi, ei pitäisi todellakaan liioitella tätä tilannetta eikä käyttää tätä tekosyynä sanoaksemme, että kaikki maitoalan ongelmat johtuvat Venäjän kauppasaaroista. Eihän niin ole. Jos katselen, katselemme näitä hintoja, monet mainitsivat, jäsenet täällä mainitsivat hinnat, niin, niin komissiossa me emme kyllä perusta tietojamme lehtien kirjoituksiin, vaan käytämme jäsenvaltioiden ilmoittamia tietoja. Näin me näemme, että hinnat alentuvat mutta kaikista suurin hinnanalennus on nähty Baltian maissa. Rova Kalnieten sanoikin, että tilanne siellä on hyvin dramaattinen. Virossa, Latviassa ja Liettuassa hinnat ovat alentuneet yli 20 prosenttia ja ne ovat lähentynyt interventiohintatasoa. Itse asiassa interventio pitää ottaa siellä käyttöön pian. Toisissa maissa taas, esimerkiksi Ranskassa, hinta, kehitys oli plus 4,4 prosenttia syyskuussa, Saksassa taas miinus 2 prosenttia ähm, ja Suomessa miinus 1,8 prosenttia. Eli ei ole mahdollista näiden tietojen perusteella sanoa, että koko maitoala Euroopassa on kriisissä. Se, siitä ei ole tietoja, mutta kuuntelen kyllä, mitä te sanotte, enkä sulje siltä korviani, mutta meidän käytössä olevamme tiedot, tiedot ovat paljon eritellympiä. Komission jäsen joka nyt entinen komission jäsen on, on toteuttanut toimia myös Baltian maissa ja Suomessa, ja, ja, tai siis ehdottanut niitä ja niitä harkitaan nyt. Ja nämä toimet tietysti liittyvät nykyiseen budjettitilanteeseen, johon palaan hetken kuluttua. Ja sitten seuraavaksi toinen kohta, tarkoittaako maitokiintiöiden lopettaminen sitä, että EU vetäytyy täysin, täysin maitoalalta ja jättää viljelijät oman onnensa nojaan? No ei. Me teemme edelleen paljon. Esimerkiksi maksamme suoria tukia 44 miljardia euroa vuodessa. Kaikki suorat tuet eivät tietenkään mene maitoalalle, mutta, mutta me annamme myös tuki, tulotukia kompensoidaksemme interventiohintoja. Pitää myös mainita, että on tukia olemassa maaseudun kehittäminen mainittiin myös tässä ennen kaikkea vuoristoalueilla on tukitoimenpiteitä, jotka lisäävät tukia 240 200, tai 450, jopa 450 euroa hektarilta hehtaarilta. Ja maaseudun kehittämis portfoliosta voidaan siis auttaa epäsuotuisia alueita ja sitten on olemassa turvaverkko. Ja lopuksi haluaisin sanoa vielä vastauksena moniin kysymyksiin, että on olemassa tämä työmaa, jossa käsitellään kokonaan, kokonaan elintarvikeketjun parempaa toimimista. Miten, miten tämä toimitusketju voidaan parantaa? Se on erittäin tärkeä kysymys. Herra Nicholson hän itse mainitsi tämän jo keskustelun alussa. Tämän ketjun suhteen pitää tehdä jotain. Ja tämä liittyy myös elementteihin yhteisissä markkinajärjestelyissä. Eli on sallittu poikkeuksia kilpailusäännöistä. Ja tämä on myös toinen työmaa, jolla teemme kovasti työtä komission sisäisesti. Sitten epäsopivat tai sopimattomat kaupalliset menettelyt, ne pitäisi tietysti poistaa ja EU pitäisi auttaa tuottajia tämän suhteen. Me olemme tote- ottaneet käyttöön järjestelmiä, mutta isot tuottajajärjestöt eivät valitettavasti näihin toimiin halua osallistua. En halua, että lähdette tästä kokouksesta siinä, siinä vaikutelmassa, että komissio ei tee mitään tämän ongelman ratkaisemiseksi. Me teemme paljonkin sen ratkaisemiseksi ja tämä on meille komissiossa ja komission jäsen Hoganille hyvin korkea prioriteetti. Kiitos. Merci, merci, monsieur Donc je... Kiitos, kiitos, herra Korte. Välittömästi annan puheenvuoron edustaja Nikolsonille loppuyhteenvetoa varten. Uh, Mr. Chairman, uh... Herra puheenjohtaja, alustuspuheenvuorossani sanoin, että tässä olen puun kuoren välissä, mutta nyt tässä on kyllä aika lailla kinkkinen tilanne kuultua, mitä komissio sanoi ja peilaten sitä tähän sen keskusteluun, niin vahvistaa näkemystäni siitä, että tässä kyllä nyt jokin mättää pahimman kerran Euroopan unionin maitosektorilla. Tuskinpa kukaan voi kiistää tätä. Mutta täällä ollaan ihan oikeassa sanoessa, että on sanottu, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, että tätä asiaa on käsitelty. Kiintiöt eivät varmaankaan ratkaisseet kaikkia ongelmia, jotka liittyvät maitosektoriin Euroopassa. Joten tämä täytyy vain tunnustaa. Mutta kun kiintiöistä poistetaan, niin no, meidän täytyy muistaa, että päätös kiintiöiden poistamisesta tehtiin vuonna 2005-2006, kun Marian Fisher Ball oli komissaarina, ja silloin maitoala oli hyvässä asemassa. Ehkäpä vuoden 2008-2009 kriisin yhteydessä olisi pitänyt pohtia asiaa uudemman kerran, mutta emme tehneet niin. Ja taas olemme kriisissä. Ja komissio totesi, että tässä ei voitu hevosta pakottaa juomaan vettä, vaikka se vietiin veden äärelle, mutta ehkäpä tämä vesi ei ollut hevoselle kelpaavaa. Eli oli väärä lähestymistapa, joten ehkäpä komissiolla ei ollutkaan sitä viisautta tarjolla, johon viitattiin. Ehkäpä me voisimme tarjota komissiolle jotain parempia ajatuksia työstettäväksi. Edellinen komissio teki väärin näiden hätä kriisivarausten suhteen vääriä päätöksiä. Tämä ei toiminut laisinkaan, joten meidän täytyy varmistaa, että lähdemme toisille jäljille, koska nyt meillä ei ole rahaa oikeastaan yhtään mihinkään, kun kriisi keväällä iskee. Ja tämä on yksi suurimmista ongelmista, jotka meitä odottavat. Monet kollegat ovat viitanneet näihin maitolisämaksuihin maksuihin ja kysyvät, mitä me käytännössä voimme tehdä. Komissio kyllä kerää näitä lisämaksuja ja sitten käyttää niitä jollain muilla aloilla kuin maitoalalla, joten ehkäpä olisi parempi todellakin vahvistaa maitosektoria investoimalla maitosektoriin. mitä Paul de Castro sanoi, niin me olemme Fisher Bowlesin ajoilta lähtien puhuneet pehmästä laskusta, mutta sitä ei ole toteutunut eikä sitä tule olemaankaan. Ja kovemmat ajat vielä käyttävät, joten me tote, kovemmat ajat vielä tulevat ja meidän täytyy keskustella teollisuuden kanssa ja pohtia sitä, että mitä pitäisi tehdä. Mitä tulee näihin monikansallisiin yrityksiin, niihin ei ole kovinkaan paljon täällä viitattu. Jos nyt katson näitä maitohintoja, veritaan niitä esimerkiksi veden hintaa, niin herää kysymys siitä, että miten voi olla, että nämä hinnat eroavat toisistaan näin suurissa määrin, joten meidän täytyy todellakin nyt paneutua asiaan. Ja mitä kollega Dorfman ja totesi syrjäisillä alueilla toimiviin viljelijöihin tilanne ei ole aivan samanlainen. Jotkut totesivat, että me voisimme käyttää kakkospilarin rahoja hyväksi. Sillä voidaan tietenkin osalta vaikuttaa tilanteeseen, mutta ei sitä kautta ratkaista koko ongelmaa, koska ongelma on todellakin suuri ja näitä syrjäisiä alueita on vaikea pitää hengissä. Tämä ongelma ei ole mikään uusia, tämä tulee vielä olemaan pöydällä pidemmänkin aikaa. Haluaisin todeta seuraavaa komissiolle, älkää sanoko minulle mitä en voi tehdä, vaan kertokaa minulle mitä voin tehdä ja yritetäänpäs tehdä yhdessä tätä työtä. Kiitoksia. Merci, Kiitos edustaja Nicholson. Tästä ei nyt loppuyhteenvedosta, vaan avaudesta, a- avaamisesta jatkoa ajatellen. 21. tammikuuta meillä on seuraava kokous. Siihen mennessä työskentelyä jatketaan. Tämä aihe kyllä synnyttää jatkuvassa, jatkuvastikin työtä. Se vaatii kollektiivista paneutumista asiaan. Se on tärkeää, koska tämä mietintö tulee ehkä olemaan jonkunlainen malli ja se voisi antaa meille uutta perspektiiviä. Kiitos tästä keskustelusta, mielipiteenvaihdosta. Kiitos herra Korteelle, kun hän antoi komission puolelta vastauselementtejä. Varsinainen kokous on päättynyt. Jatkamme tänään iltapäivällä kello 15. Puheenjohtaja tulee itse paikalle kello 15. Ja aloitamme tuolloin herra Fischlerin esityksellä. Puhun Milanon maailmannäyttelyn maailmannäyttelystä. Ja nyt me jatkamme välittömästi jatkamme koordinaattoreiden kokousta kello 11.45. Tapaamisen iltapäivällä. Kiitos. Yes, of course it is. You, did you request for the floor? So what's, what's your name